Right, could everybody take their seats? We've given you uh, a... No niin. Nyt äh, aloittakaa ne kokouksemme. Nyt täytyy ensinnäkin toivottaa kaikille onnellista uutta vuotta. Kaikille niille, joita en ole vielä voinut tervehtiä. Ja toteaisin, että ensimmäisenä asiana esityslistalla esityslistan hyväksyminen. Onko täällä ketään, joka vastustaa esityslistaa? Esitystä on hyväksytty. Seuraavaksi on määrä hyväksyä kolmas ja neljäs toukokuuta, 14. kesäkuuta, 22. kesäkuuta, niin se 5. lokakuuta, 8. 9. marraskuuta 2010 pöytäkirjat. Voinko nyt todeta, että pöytäkirjat on hyväksytty? Ne on teille jaettu aiemmin. Hyvä, loistavaa. Näin ollen voimme siirtyä itse varsinaiseen kokouksemme kuulemisemme aiheeseen. Kyse on innovatiivisesta rahoituksesta globaalilla tasolla ja Euroopan tasolla. Meillä on ensinnäkin avajaispuheenvuoro, jonka esittää komission jäsen Shemeta. Tämän jälkeen käymme yhteiskeskustelua. Ja tämän jälkeen puolestaan kuulemme asiantuntijapanelin näkemyksiä. Tämän jälkeen keskustelun jälleen koska aloitamme hieman jälkijunassa. Antaisin nyt mielelläni ilman pitempiä puhetta puheenvuoron komission jäsen Shemettalle. Hän oli hiljattain jo paikalla, joten olen erittäin kiitollinen siitä, että hän jälleen kerran on täällä tänään. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I also would like to say... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa onnellista uutta vuotta niille, joita en ole vielä tavannut. Arvon jäsenet, haluaisin Ekon valiokuntaa kiittää ja puheenjohtaja Bausia erityisesti tästä kutsusta tähän kuulemistilaisuuteen. Viime vuonna laajojen tutkimusten jälkeen komissio lähti pohtimaan sitä, mitä uusia rajoitusvälineitä voitaisiin käyttää, jotta voitaisiin vakauttaa markkinoita ja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Huhtikuussa 2010 esitettiin asiakirjaa ajatuksillemme. Tästä asiakirjasta nähdään, että jollain välineellä saa vedon saada tuloa ja saada vakautta markkinoille. Ja tämä voisi olla mahdollista esimerkiksi sitä kautta, että pistetään joku hinta sille, että otetaan riskirahoitusmarkkinoilla tai hiilipäästöille. Tänään haluaisin keskittyä puhumaan kolmesta aiheesta, jotka tulivat esiin, kun Podimatan mietintöä käsiteltiin. Vetosmarkkinoilla verotus, hiilivero ja erojoukkovelkakirjalainat. Ensin verotuksen alalla tavoitteet ovat seuraavat. Ensinnäkin huolehtia siitä, että rahoitusalalla osallistutaan reilulla kunnollisella tapaa julkiseen rahoitukseen. Toisaalta huolehtia siitä, että tällä alalla toimitaan tavalla, joka on hyväksyttävissä – yhteiskunnassa ilman, että haitetaan EUn kilpailukykyä ja että vältetään se, että rahoitusmarkkinoilla on monia kansallisia veroja, jotka loisivat uusia esteitä yhtenäismarkkinoilla. Ensimmäisten analyysien jälkeen komissio on ottanut kaksi lähestymistapaa rahoitusalan verotuksessaan tiedonannossaan vuodelta 2010. Nyt vaikuttaa siltä, että finanssitoimintavero on ihan lupaavan näköinen vaihtoehto EU:ssa. Näin voitaisiin huolehtia siitä, että rahoitusalaa verotetaan reilusti ja saadaan paljon kaivattua tuloa. Lisäksi voitaisiin huolehtia siitä, että rahoitusmarkkinat toimivat vakaammin, kun ajatellaan tuottoja ja bonuksia, jotka saattavat johtaa siihen, että ihmiset ottavat liikaa riskejä. Finanssitoimintaveroa tukevat IMF ja monet tutkijat erittäin hyvänä mahdollisuutena. Finanssitoimintaveroa pitäisi suunnitella niin, että se toimisi yhteen säätelymekanismien kanssa rahoitusmarkkinoilla. Vaikka hyvin varovaisesti pitäisi tulkita sitä, miten paljon tuloa voitaisiin saada laajimmassa muodossa 5 prosentin tasolla, finanssitoimintavero voisi tuoda 25 miljardia euroa 27 jäsenvaltion EU:ssa. Meidän analyysimme osoittavat myös, että se, että taakka tulisi kuluttajien harteille, on pienempi, vaan että tämä lähinnä tämä taakka kohdistuisi toimijoihin. Jos ajatellaan toimielinten toimintaa, komission pitäisi pohtia sitä, miten finanssitoimintavero vaikuttaa, jotta voidaan huolehtia siitä, että kustannuksia ei synny liikaa yhden veron käyttöönotossa. Riskit kilpailukyvylle olisivat alhaisemmat finanssitoimintaveron kuin finanssitransaktioveron osalta, koska, koska on otettava huomioon se, miten kauppa käydään sähköisesti – Globaalisti komissio tukee ajatusta. G20 kanssa pyritään saamaan sopu tärkeimpien kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Erityisesti otin tämän esiin Washingtonissa syksyllä ja yhdysvaltalaiset ovat valmiita keskustelemaan edelleen, kun ensimmäiset vaikutusten arvioinnit on saatu. Jos ajatellaan, miten paljon tuloa finanssitransaktioverosta voitaisiin saada, on katsottava, miten sitä käytettäisiin mahdollisesti globaalisti 0,1 prosenttisena. Verotulot arvioidaan 60 miljardin euron tasolle – joissain tutkimuksessa, jossa on otettu johdannaiset mukaan, on pidetty lukuja paljon suurempana. Komissio pitää kuitenkin näitä lukuja hyvin epävarmoina. Kesään mennessä 2011 komissio arvioi vaikutuksia, miten nämä verot, pankkimaksut ja muut vaikuttavat. Missä mennään nyt vaikutusten arvioinnin osalta? Me olemme tutkineet rahoitusalan verotuskysymyksiä ja tehneet empiirisiä tutkimuksia, jotka voivat luoda pohjan sille, miten mahdollisesti markkinat reagoisivat verotukseen. Jos toimitaan esimerkiksi järjestelypankin EKPn markkinasäätelijöiden kanssa ja ulkoisten tutkijoiden kanssa yhteistyössä, niin tämä, tästä, tästä työstä voidaan sanoa, että se on lähtenyt liikkeelle. Me keräämme tietoa ja nyt katsotaan eri malleja, tutkitaan niitä, jotta voidaan katsoa, minkälainen vaikutus rahoitusalan veroilla voisi olla pääomaan kasvuun ja niin edelleen, jotta paremmin voitaisiin nähdä, miten nämä vaikutukset yhdistyvät, komission eri palveluyksiköt tekevät yhteistyötä. Eri vaihtoehtojen välillä on katsottu FTT, finanssitransaktioveroa ainoastaan EUn tasolla ja, ja laajemmin. Sama koskee finanssitoimintaveroa FAT. -tä. Lisäksi on tässä erityistapauksessa pohdittava sitä, että rahoitusalan kohdistuu nyt monia sääntelyvaatimuksia, kuten esimerkiksi palkkio- ja palkkauskysymykset ja pääomavaatimuskysymykset. Näin tarvitaan kunnollisia poliittisia aloitteita, kun pohditaan tämän alan verotusta. Haluaisin siirtyä toisen tärkeän kysymyksen, joka oli Polimatan mietinnössä mukana, hiilivero Kiitän tuesta siitä, että energiaverotusdirektiiviä pitää uudistaa perinpohjaisesti, jotta hiilidioksidipäästöt voidaan ottaa energiatuotteiden verotuksen pohjaksi. Energiaverotusdirektiivin uudistusten tavoitteena on luoda EUn laajuiset puitteet hiilidioksidin verottamiselle Euroopan päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle ja lisäksi saada tiettyjä energiaveroja, jotta voidaan linkittää tämä niin, ettei synny vääristymiä erilaisten energialähteiden välillä. Kuten tiedätte, komissio säätää nyt vaikutusten arviointia ja on luomassa luonnosta uudistetulle direktiiville. Virallinen ehdotus tehdään pian, jotta saadaan hyvä pohja neuvotteluille jäsenvaltioiden kanssa tästä tärkeästä aiheesta tässä on taloudellinen mahdollisuus. Energiaverotus, vihreämpi verotus voi tukea tässä vihreää innovaatiota. Lisäksi voidaan antaa jäsenvaltioille mahdollisuus uudistaa verotusjärjestelmää niin, että se tukee työpaikkojen syntymistä. Ympäristöverotuksen kautta voidaan myös huolehtia siitä, että työtä ei veroteta niin paljon. Olen tietoinen siitä, että Ekon valikunnassa keskustellaan Tällä hetkellä on pyritty huolehtimaan siitä, että hiilivuotokysymyksiin puutetaan. Ja nyt on todettu, että nämä toimet, nykytoimet ovat riittäviä näissä oloissa. Lisäksi kuitenkin pyrimme huolehtimaan siitä, että pidämme silmällä tätä kysymystä samoin kuin mahdollisia tuontikysymyksiä päästökauppajärjestelmän liittymään. Podimatan mietinnössä pohditaan myöskin siitä, minkälainen vero hiilelle voitaisiin ottaa lisänä carbon added tax. Komissio ei ole pohtinut tätä kysymystä sen enempää, koska siihen liittyy paljon hallinnollisia menoja yritysten osalta. Lisäksi haittapuolena olisi se vaikutus, joka sillä on kuluttajiin kun ajatellaan minkälaisia muutoksia tarvittaisiin koko tuotanto- ja kulutusketjuun. Arvoisa puheenjohtaja, arvon jäsenet, puheenvuoroni lopuksi haluaisin kommentoida eurojoukkovelkakirjalainoja. Teknologiasta haluaisin sanoa, en halua puhua tästä näistä Barroson, puheenjohtaja Barroson mainitsemista velkakirjalainoista josta hän puhui, kun hän puhui unionin tilasta. Nämä olisivat, jotta voitaisiin rahoittaa suuria infrastruktuurihankkeita. Näin voitaisiin pyrkiä saamaan rahoitusta Euroopan investointipankin kautta yksityisiltä sijoittajilta. Minä haluaisin tässä vielä viitata enemmänkin välineeseen, jolla puututaan valtion velkaan, osana siis valtion velan hoitamista. Tässä ajatuksessa on mielenkiintoisia näkymiä, jotka kuitenkin nostattavat uusia kysymyksiä. Nyt ei tunnu siltä, että aika olisi ihan kypsä tämän keskustelun käymiselle. Tällä hetkellä EU:ssa on vakautusjärjestelmä, mekanismi, joka mahdollistaa sen, että lainataan euroalueen jäsenvaltioille – yhteisen EUn ja IMFn ohjelman kautta. Neuvoston joulukuisten johtopäätösten mukaan työstetään nyt pysyvää järjestelmää kriisioloja varten ja siellä on mukana myös rajallinen sopimuksen muutos. Varmasti tämän päivän kuuleminen voi olla tärkeä lisä, kun keskustellaan innovatiivisesta rahoituksesta. Uusia ajatuksia voidaan käyttää, jotta meidän analyysiamme tällä alalla voidaan vielä säätää. Minä ja asiantuntijamme mielellämme osallistumme keskusteluun Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Minä odotan mielenkiinnolla tulevaa keskustelua. Kiitos. Uh, Kiitoksia paljon komission jäsenille. Kiitos, että puhutte niin lyhyesti ytimekkäästi, joten onnistuimme hieman kuromaan kiinni aikataulua jonka suhteen meillä oli pieni ongelma, kun aloite meni niin myöhään. Rova Podimaatta on pyytänyt lupaa, lupaa esittää puheenvuoro. Olko, ole hyvä, Ani. Kiitoksia Sharon Sen Haluaisin toivottaa kaikille salissa oikein onnellista ja hedelmällistä uutta vuotta. Sen käyttämään Kreikkaa, jos sopii. Haluaisin esittää kysymyksen tästä asiasta. Ensimmäinen asia, finanssisektorin verotus. Sitten esitän obligaatiosta ja hiilistä koskevan päästöveron asiaa. Minun täytyy sanoa, että olen täysin samaa mieltä kanssanne. Mielestäni suurin osa kollegoistamme on samaa mieltä näistä tavoitteista, jotka komissio sen esitteli esitteli. Te puhutte kolmesta konkreettisesta kategoriasta tavoitteita. Ensinnäkin puhuitte siitä, että finanssisektorin täytyy rehellisellä ja siis äh, tavalla ottaa osa näistä kulusta itselleen. Ja sitten tämän sektorin verotus. Siinä täytyy ottaa käyttöön uusia valvontamenettelyitä muistutitte siitä, ja tämä kovasti minua kiinnosti, kun muistutitte tästä kaksoisosingosta, eli kakso, kaksi kahtalaisesta hyödystä, joka tästä verotuksesta tulisi. Tietysti meillä kaikki sitä samaa mieltä, jotkut pestävät ovat sitä mieltä, että se tulee kilpailukykyongelmia eurooppalaiselle taloudelle. Ja sitten kolmanneksi, emme halua luoda lisäesteitä sisämarkkinoille. Minun kysymykseni koskien tätä toista kriteeriä, jota painotitte. Kyse on finanssisektorin verotuksesta, jolla voitaisiin täydentää muita äh, lainsäädäntötoimenpiteitä koskien rahoitusmarkkinoiden valvontaa. Ja tästä kysymys. Voitosta maksettava vero. Rahoitustoiminnan kannettava vero josta hyvin selkeästi puhuitte tänään. Samanlaisia ehdotuksia hän tekee IMF. Mutta kuten muistutitte, niin kesällä tehtiin erityisiä analyysejä näistä mahdollisista ratkaisuista. Ja siinä tukeuduttiin kolmeen kriteeriin, josta äskettäin puhuin. Finanssitoiminnasta kannattava vero, minun mielestäni, ei täytä tätä toista kriteeriä selvästikään. Se ei ole sitten täydentävä toimenpide, se saataisiin parempaa valvontaa rahoitusmarkkinoille, tietenkään globaalilla tasolla, koska se on tärkein. Ja kysymys kuuluu. Voiko tällaisen ratkaisun ansiosta EU ottaa sellaisen roolin tehokkaammin, joka rooli sillä pitäisi olla globaalisella tasolla, esimerkiksi G20-ryhmässä. Eli kysymykseni koskee juuri tätä kysymystä. Eli kahtalainen osinko, hyöty ja rooli, joka finanssisektorin verotuksella pitäisi olla. Olisiko se lisää toimenpide, jolla voidaan saada parempaa valvontaa äh, rahoitusmarkkinoille? Muistutitte paikatusten arviointianalyysistä mutta näyttää siltä, niin kuin Euroopan unionin komissio jo etukäteen olisi päättänyt, mikä olisi paras äh, ratkaisu ja valinta. Ja tässä tarvitaan yksityiskohtaisempaa vaikutusten arviointia. Mitä tulee sitten hiilipäästöjen verotukseen, niin suuressa määrin olemme samaa mieltä teidän kanssanne kriteereistä. Tuemme direktiivin arviointia, joka koskee energiantuotantoa näiden kriteerien mukaisesti, joita mainitsitte. Ja sitten kolmanneksi, mitä tulee sitten eurobondeihin, niin tässäkään en muistuta niistä, näistä bondeista, joiden pitäisi olla väline, jolla voidaan tukea kasvua ja suurien eurooppalaisten projektien rahoittamista ja infrastruktuuri, infrastruktuuriprojekteja mutta sen sijaan tällä hetkellä on hyvin laajalainen keskustelu käynnissä Euroopassa, monissa pääkaupungeissa Euroopassa, monissa eurooppalaisissa instituutioissa. Tämä keskustelu koskee bondeja, joilla olisi tavoitteena julkisen velan hoito. Olisi jo korkea aika, että tämä keskustelu saataisiin käyttöön, että se aloitettaisiin, koska minusta juuri nyt meidän pitäisi lähteä tähän keskusteluun selvästikään johdu pelkästään minun vakaumuksestani, vaan monista aloitteista ja lausunnoista, joita olemme kuulleet äskettäin. Junckerin ja Tremontin yhteinen artikkeli Financial Times-lehdessä on yksi esimerkki. Meillä on myös kansantaloustieteiden julkaisuja, jotka puhuvat tästä asiasta. Näyttää siltä, että tämä on hyvin olennainen kysymys, koska tekemisiä sen juuri sanoitte, että olisi oikea aika nyt keskustella tästä. Miten tämä mahdollista, koska juuri tällä hetkellä meillä on Euroopassa näin laaja-alainen kriisi. Tarvitsemme vastauksia, tarvitsemme ratkaisuja. Nähdään selvästi, että se mitä tähän mennessä on tehty, se mitä olemme saavuttaneet, ei riitä. Ei riitä kriisivoittamiseen. Eli emme voi hylätä tällaisia etukäteen tällaisia ratkaisuja nyt. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentti meidän aloitteestamme hyväksyi päätöslauselman, joka koskee pysyvän mekanismin perustamista kriisin ehkäisemiseen. Ja tässä vaadimme neuvostolta, että se antaisi välittömästi komissiolle tehtäväksi, että se tekisi yksityiskohtaisen analyysin, joka liittyy mahdollisuuksiin, että voitaisiin laskea liikkeelle eurooppalaisia joukkovelkakirjoja – johon liittyisi ainakin osaltaan julkisen velan hoito. Tämä pitäisi olla yksi eurooppalaisista vastauksista kriisin haasteisiin. Tällä tämällä voimme vakuuttaa markkinat siitä, että meillä on asianmukainen lähestymistapa, kun otetaan huomioon tämä hyvin laaja kriisi, joka koskee euroalueita tällä hetkellä. Kiitoksia. Very much. Um, as, uh... Kiitoksia paljon. Koska Anni on esittelijä, on oikein ja kohteellista, että hän saapuu pidempään kuin muut jäsenet. Nyt annan puheenvuoron saman tien komission jäsenille, jota hän voi vastata. Toistaiseksi Kigold ja Goulard ovat pyytäneet puheenvuoroa. Pitäkää vain käsiä ylhäällä, minä kirjoitan teidän nimenne ylös, mutta komission jäsen saa vastata. Uh, thank you very much for... Kiitoksia paljon näistä kysymyksistä. Ja henkilökohtaisesti haluaisin toivottaa teille onnellista uutta vuotta. On aivan totta, että tämä vuosi tulee olemaan erittäin rikassa. Hyvin paljon työtä on tehtävänä. Esimerkiksi teidänkin valiokuntanne toimialueella. Mutta mikäli nyt pyrin vastaamaan teidän kysymyksiin ja kommentteihin, ja mitä tulee tähän rahamarkkinan veroon, transaktion veroon. Komissio laati asiakirjan, jossa se analysoi mahdollisuutta ottaa tällainen vero käyttöön. Ja tiedätte varmaan, että esitimme tuossa asiakirjassa eri vaihtoehtoja kummakin tyyppisen veron suhteen. Olipa sitten kyse FTT-tyyppisestä verosta, käytetäänkö hyväksi laajapohjaista lähestymistapaa vai kapeampaa lähestymistapaa. Sitten FAT-tyyppisen veron suhteen oli kolme eri vaihtoehtoa niin ikään. finanssitoimintaveron suhteen. Ja finanssitransaktioveron suhteen esitettiin eri vaihtoehtoja, joiden avulla voitaisiin puuttua erinäisiin seikkoihin silloin, kun on kyse toisesta tavoitteesta meidän työmme yhteydessä, koska mikäli käyttäisimme pohjana riskitoimintaa rahoituslaitosten perustamisen yhteydessä ja päättäisimme verottaa näiden, näiden laitosten äh, riskialtista toimintaa, niin tämä tarjoaisi mahdollisuuden päästä tähän toiseen tavoitteeseen, jonka te mainitsitte, mutta uskoakseni tänä päivänä on vielä ennenaikaista sitoutua tai tehdä mitään lopullisia päätöksiä sen suhteen, mihin muotoon tämä vero tullaan muokkaamaan, koska on aivan totta, että Perinpohjaiset vaikutusarviot täytyy tehdä ensin, kuten mainitsin jo alustuspuheenvuorossani. Komissio tekee hyvin vakavasti otettavalla tavalla työtä asian työstämiseksi. Mutta mitä meidän kannanottoihimme tulee, jotka te mainitsitte puheenvuorossani, minä olen tutkailut hyvin tarkalleen teidän mietintöluonnostanne. Ja teidän mietintöluonnoksennehan pyrkii tässä hahmottamaan parlamentin kantaa ilman, että mitään vaikutusarvioita vielä on tehty. Siinä pohditaan peräänkuulutetaan tiettyä toimintatapaa. Komissio puolestaan omassa tiedonannossaan otti pohjaksi analyysin, joka oli käytettävissä jo tuossa vaiheessa lokakuussa 2010. Ja tuon analyysin perusteella ja niiden tietojen perusteella, jotka tuolloin olivat käytettävissä, me laadimme meidän oman poliittisen suuntaviivamme tai suuntauksemme. Mutta kuitenkin erittäin objektiivinen vaikutusarvio vielä tarvitaan ja niin se tullaan tekemään. Ja kuten mainitsin puheenvuorossani, me tulemme analysoimaan eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia mukaan luettuna FAT, finanssi, toimintavero, Euroopan tasoinen sellainen. Ennalta ehtona on juuri perinpohjainen vaikutusarvio, ennen kuin mitään päätöksiä tehdään. Joten ehdottaisin, että nyt jäädään vielä odottelemaan siksi kunnes työ tässä hieman hautuu ja kypsyy. Ja sitten saattaakin olla, että muutamme mielemme sen jälkeen, kun lopulliset tulokset vaikutusarviosta on saatu. Vaikutusarvio on nyt tekeillään. Eurobond joukkovelkokirjan lainoista toteaisin, että on tärkeää tehdä selkeä ero erityyppisten velkakirjojen suhteen. Komissiolla on erittäin vakava, vahva sitoumus näiden suhteen ja olemme pohtineet sitä, miten erityyppisiin pelko, velkakirjojen suhtaudutaan, mutta Eurobond-velkakirjan suhteen totesin, että tämä ei kuulu oikeastaan minun toiminta-alani, vaan pikemmin komissaari Olli Rehn vastaa niistä, mutta tällä hetkellä tutkimus tullaan tekemään Eurobond-kysymyksen suhteen. Kaiken kattavaa kriisivalmius halutaan saada toteutettua ja tätä varten tulee teemään konkreettisia ehdotuksia myöhemmässä vaiheessa. Speaker. Nyt meillä on neljä minuuttia puheaikaa ja yhdeksän puhujaa, mutta uskoakseni voimme kuraa hieman kiinni aikataululla myöhemmin, mutta minun täytyy pyytää kuitenkin, että pidätte kysymyksen erittäin lyhyinä ja ytimekkäinä, korkeintaan minuutti kukin. Sven Silvi, Udi, Ule, Pervans, Thomas Mann, ja muuta tässä järjestyksessä. Glass vielä herbukrassa, niin ikään on puhelistalla. Joten Sven Sili Udo ja Olle ennen kuin komission sen vastaan Sven aloittaa. Ja voisiko joku pitää nyt ajan aikataulusta kiinni? Minuutin jälkeen puheenvuoro loppuu. Niin joudutaan jälkeen. Minä vähän toivoin, että FTT keskusteluun saataisiin vähän lisäpontta, mutta kun ajatellaan ongelmia Tunisiassa tai Algeriassa, siellä ruoan hinta nousee nopeasti ja meidän pitää nopeasti voida suhtautua vakavasti lupauksiimme ja siksi minun on sanottava, että se mitä kuulin finanssitransaktioverosta FTTstä tuntuu, että joulu ei nyt edistänyt ajattelua tämän kysymyksen puitteissa, mutta hyvä, että vaikutusten arviointi on käynnissä. On tärkeää, että nyt ei katsota ainoastaan sitä, miten voidaan verottaa, vaan katsotaan myöskin, mitä kustannuksia tältä alalta syntyy muuhun talouteen. 25 miljardia koko EUn osalta on aivan liian pieni summa, kun verrataan ulkoisia kustannuksia jotka syntyy rahoitusmarkkinoiden toimien takia muuhun talouteen nähden, joten olisi hyvä, jos tämä selkeästi sisällytettäisiin. Lisäksi hyvä, että olette tehneet tätä hyvää työtä hiilidioksidiveroja projektijoukkovelkakirjalainojen osalta. Robon kysymys on ratkaisevan tärkeä, siitä on keskusteltava Olereenin kanssa varmasti kuulemisessa myöhemmin. No vraiment... Silvi, ole hyvä. Aivan lyhyesti. Kiitos komission jäsenelle puheenvuorosta ja kiitoksia siitä, että olette täällä tänään ja kiitoksia siitä, mitä te teette tällä rahamarkkina-alueella erittäin rohkeasti olette ete edenneet, mutta toivoisin vielä hieman lisää ponnisteluita. Eräs pieni seikka minua hieman harmittaa teidän ehdotuksessanne. Komissiolla on aloiteoikeus, monopoli suorastaan, ja silloin myöskin etuoikeutena edetä myöskin suhteessa neuvostoon. Ja Euroopan kysymyksessä ja myöskin velkojen uudelleenjärjestelystä. Tähän teette selkeän eron eri asioiden välillä. Ja koska itse olen ollut esittelijänä rahamarkkinoiden valvontapaketin suhteen, meidän pitäisi saada sanktioita aikaan yksinkertaista syystä. Keskustelu pitäisi käydä Euroopan parlamentissa eikä pelkästään sen ulkopuolella. On eri, eri, erittäin eriskummallista, että asiasta puhutaan, puhutaan sitten Eurogroupin puheenjohtaja äh, raportoi asiasta Financial Timesissa ja Rova Merkel sitten saksalaisessa lehdistössä, mutta Euroopan parlamentissa asiasta ei ole puhuttu. Ja toivoisinkin, että komissio tekisi kaikkeensa, jotta asiaa todellakin vietäisiin eteenpäin ja voitaisiin paremmin hoitaa ongelmia. Tämä ei ikään kysymys, vaan pikemminkin kehotus mennä eteenpäin, koska nyt tässä mielestäni liikaa vitkutellaan. Kiitos. Yhden. Uude, ole hyvä. Äh, äh, Kiitos, Sharon, jäsen. Yhtä harkintaa tai ajatusta en ymmärrä tästä transaktioverosta Minulle ei ole selvä, että miten te tulette tähän arvioonne. En oikein ymmärrä sitä. Transaktiomaksussa sanotte itse, että olennainen tekijä on myöskin tämän palkkasumman verotus finanssilaitoksissa. Ja sitten finanssisyyttöinen transaktiomaksussahan meillä olisi se etu, että verotamme myös niitä, jotka tekevät tätä tietokoneistettua kauppaa. Ja sen pitäisi sitten olla huono asia. Minulle tämä on vähän epäselvää. Miksi? Miten voimme äh, varmistaa tämän toimintojen pysymisen Euroopassa, että kun verotetaan niitä, jotka ovat lähellä asiakasneuvontatoimintaa ja jotka antavat kuluttajille ja pk-yrityksille luottoja, sen pitäisi olla haitallista. Mutta sitten kun niitä verotetaan, jotka ottavat suuria riskejä, jotka luovat epävakautta markkinoille ja samaan aikaan luovat vähän konkreettisarvoa, auttakaa nyt minua tämän argumentin kanssa. Tehän puhutte paljon sirrosimmista, mutta minä en tätä argumentaatiota ymmärrä. Ole. Thank you. Ole. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Minusta kyllä tuntuu, että meidän pitäisi pohtia sitä, mikä tavoite meillä on tässä verotuksessa järjestelmässä. Kestävä veropohja, hiilivero esimerkiksi, jos sitä ajattelemme, niin mehän haluamme sen pienentyvän tulevaisuudessa, muuten tämä olisi kovin outoa. Ja kuten sanoitte sen, ne pitäisi haitata markkinoita. Kaikki nämä testit, kyllä ne pitää hoitaa, ei siinä mitään, mutta komission eurooppalaisen verotuksen asiantuntijana, mitä tointa itse pitäisitte parhaimpana 1, 2, 3 paremmuusjärjestyksessä? Ehkä tämä auttaisi keskustelua ainakin täällä valiokunnassa, kun Haluaisin nyt kuulla, mikä olisi teille mieluisin. FTT, FAT, hiilivero vai koko paketti? En usko, että lisäverotuksen kautta voidaan ratkaista Euroopan ongelmia. Tämä on minun kommenttini. Kuulisin mielelläni teidän kommenttinne. Komission jäsen. Okay, so probably I will start with... Uh... Ehkäpä aloitan viimeisestä kysymyksestä. Ensinnäkin täytyy sanoa, että finanssisektorin verotus ja hiiliverotus ovat eri verotyyppejä ja niitä, niillä on eri tavoitteita. Ja mitä tulee hiiliverotukseen, ja se mitä me aiomme tehdä, aiomme ehdottaa uudelleenjärjestelyjä nykyisissä valmisteverossa energiaresursseille, jotta voidaan saada sitä suunnattua energiatehokkuuden suuntaan. Ja niin, nyt voidaan käsitellä niitä esteitä, joita on sisämarkkinoille tehokkaalle toiminnalle. Eli tämä on veron uudelleenjärjestely, jotta voidaan luoda kannusteita energiatehokkuuteen. Tai kun otetaan huomioon tavoitteemme energiapolitiikassa. Tietysti jos on mahdollisuus käyttää markkinavälineitä energiatehokkuuden parantamiseen, se on oikea tapa edetä. Tätä työtä nyt viimeistellä on, aika pian on tullut konkreettinen ehdotus. Sitten finanssitransaktioveroa. Veroa Minulle tämä on, äh, asia on selkeä verotusnäkökulmasta. Me kaikki tiedämme, että finanssisektori, siellä ei ole laajalti ollenkaan ALV-veroa. Ja mielestäni ehdotukset, joita ehdotamme, niiden pitäisi kompensoida tätä puutetta finanssisektorilla – ja sen tiedon perusteella, jota olemme analysoineet tähän mennessä eh, Euroopan tasolla, preferoitu ratkaisu oli finanssitransaktiovero. Ja tämä todettiin selvästi tiedonannossamme. Mutta tietysti ja niin kuin tehdään lopullisia päätöksiä ja ennen kuin ehdotetaan konkreettista lainsäädäntöä tällä alueella, Täytyy arvioida syvällisesti kaikki vaihtoehdot. Mukaan lukien myöskin ehdotukset finanssio transaktioveroksi Euroopan tasolla. Nykytietomme, mutta ei pelkästään meidän tietomme, vaan eri selvitykset, yksi itävaltalainen selvitys mukaan luettuna, josta todennäköisesti keskustelette tänään, ovat sille hyvin vakavia kysymykseen siitä, että transaktiot siirtyvät ehkä muualle. Ja se on todellakin asia, jota täytyy analysoida hyvin syvällisesti. Mallinta on mahdollista, rahoituslaitosten käyttäytymistä, ja se on todella hyvin vaikea työ, jota yksikköni tällä hetkellä tekevät. Joten odotellaan tuloksia näistä analyyseista, ja Sitten ehdotamme konkreettisia asioita tällä alueella. Että ollaanko sitten eturintamassa vai missä veroasioita, niin näettehän, että kaikki tärkeimmät komission asiakirjat ovat sellaisia, jotka tällä hetkellä ottavat mukaan säännöksiä veroasioista etenemme itse asiassa kovin nopeasti verotuksen osalta. Tietysti tässä on tärkeää, että verotuspäätöksiä ei voida tehdä viikossa tai kahdessa. Nämä ovat aika monimutkaisia asioita ja ne koskettavat miljoonia ihmisiä. Ja meidän täytyy olla hyvin huolellisia analyyseissamme. Mutta koskien tätä toimintaohjelmaa, jonka mainittiin alussa esittelin teille, niin kaikki asiat, joita ehdotettiin, ovat nyt komission, komissiossa vireillä. Joten pääsemme varmasti nopeasti eteenpäin tällä alalla. Ehkä tässä lyhyesti Niin herra Bulmanin kysymys koski sitä, että um Toki mielelläni palaan tuohon. Kyse oli finanssitoimintaveron ja finanssitransaktioveron yhteydessä ja sanoitte, että finanssitoimintaveron yhteydessä sanoitte, että pitäisi ottaa rahoituslao, että tässä vaikutetaan finanssirahoituslaitosten palkkoihin kokonaisuutena. Ja kun me ajattelemme, että haluamme edistää PK-alaa, niin miksi tämä olisi haitaksi ja miksi finanssitransaktioveron verrattuna on järkevämpää verottaa niitä, jotka eivät ole mukana luomassa lisäarvoa, vaan käyvät Äh, maan kauppaa huippunopeilla tietokoneilla. Eli minä haluaisin nyt tietää perustelut tälle teidän esittämälle kannalle. Uh, well, so concerning uh, the uh, taxes, uh, uh, actually... Koskien kahta verotuksen tyyppiä, kuten sanoin, finanssitoiminnan vero Sitä voitaisiin pitää erilaisena arveena. Itse asiassa se, kor, se paikkaa tätä puutetta, että ALVtä ei ole monille finanssisektorin toimi, toiminnoille. Pääasia tässä tietysti on konstruoida tämä vero sillä tavalla, että se ei väli, siirry kuluttajille, koska tavalliset alv hän normaalisti maksavat kuluttajat. Se on haaste, jonka parissa nyt teemme työtä ja etsimme ratkaisuja. Koskien finanssitransaktioveroa, kirjallisuus ja yliopistotutkimukset eivät tee sellaista johtopäätöstä, että tällaisen veron käyttöönotto vähentäisi volatiliteettia markkinoilla. Päinvastoin. Jotkut selvitykset, niissä tehdään sellainen johtopäätös, että volatiliteetti voisi lisääntyä markkinoilla. Eli ehdotukset vaativat huolellisempaa analyysiä niin, että selvitetään todelliset vaikutukset tästä vaihtoehdosta. Ja koskien sitä, että kuka veron sitten maksaa, tai maksun, transaktioveron maksaa. Tällä hetkellä analyysimme osoittaa, että on paljon helpompi siirtää finanssitransaktion vero kuluttajille kuin finanssitoimintaa koskeva vero, koska transaktiot tehdään kuluttajille ja finanssisektori, niin toimijat voisivat helposti ottaa veron kustannukset ja siirtää ne kuluttajille. Se tarkoittaa, että molemmissa vaihtoehdoissa täytyy tutkia ja löytää tapoja, jolla voidaan konstruoida vero sillä tavalla, ettei se siirry kuluttajille. Okay, now we're in really... Selvä. Nyt äh, Olemme suorastaan epätoivoisessa aikapulassa. Peres, Hübner, Mann, Dominici ja viimeisenä Bokros. Puhelista oli tässä. Joko lausumia tai kysymyksiä, mutta lyhyesti. Mm, kiitoksia, rouva puheenjohtaja, että saan puheenvuoron komission jäsen. Kun luin teidän toiminkuvanne, havaitsin, että te vastaatte finanssipoliittisista kysymyksistä ja myöskin vaikutusarvioista, jotka liittyvät tähän alueeseen. Ja tässä valossa haluaisinkin tietää, mitä te sanoitte komissaarin kollegiolle silloin, kun pohdittiin vakaussopimusta ja vaikutusarviointia sen yhteydessä? Mitä toimia ehdotette aina kun te ehdotatte jotakin, pitääkö tehdä tämä vaikutusarvio? Ja tällähän tulee olemaan seuraamuksia taloudelle ja Euroopan kansalle. Joten miten vakaussopimusta aiotaan muuttaa? Ja tullaanko tekemään vaikutusarvio? Haluaisin tietää, mikä teidän nähdäksenne on tämän kuuluisan vaikutusarvion soveltamisala? Ja mitä hyötyä on vaikutusarvioista silloin, kun on kyse raho- tämän tyyppisestä transaktion veroista? Ovatko ne realistisia ja ovatko ne toteutettavissa tällaiset vaikutusarviot? Voidaanko tätä vaikutusarviota käyttää sellaiselle alueelle, jonka suhteen jo kysymykseen on esitetty vastaus ennen kuin kysymystä on edes esitetty, ja mitä innovaatioihin tulee uudistuksiin rahamarkkinoilla. Irlannin kysymyksessä täytyy esittää väkisenkin kysymys niistä vaikutuksista, joita yhteiskunnassa tasolla on tällaisista innovatiivisista rahamarkkinatoimista. Danuta, ole hyvä. Eh, Tästä minun kysymykseni on paljon yksinkertaisempi komission sen pari lyhyttä kysymystä. <clears throat> Tämän alan verotukseen liittyvät pääomakysymykset, miten puututtaisiin toimiin tai transaktioihin, joihin liittyy myös yrityksiä, jotka eivät toimi tällä sektorilla, eli miten ajatellaan transaktioita tai toimintaa jolla yrityssektori ei ole mukana ollenkaan, niin jätettäisiinkö jonkinlainen transaktio tai toiminta ulkopuolelle kokonaan, tämän verotusjärjestelmän ulkopuolelle. Ja toinen kysymys. Nyt keskustellaan paljon näistä verojoko velkakirjalainoista hyvin vakavasti otettavien henkilöiden ja instituutioiden puolelta. Jotkut sanovat, että Tämä on mahdollista nykysopimusten puitteissa. Jotkut sanovat, että tämä on mahdotonta nykysopimusten puitteissa. Tietääkö komissio, onko tämä ajatus noista mahdollista nykyisen EU-sopimuksen puitteissa? Kiitoksia komission jäsen. Puhuitte aiemmin Kreikasta ettekä antanut oikein vastausta, että olisi oikea aika keskustella. Minä pidän sitä aika oikeana, kun puhutaan eurobondista, josta sanoit, että se on eh, Reinin salku sekä teidän. Mutta ette kollegiallista yhteistyötä komissiossa. Haluatte päästä saavutuksen yhteisesti. Eli nyt kun täällä syytetään, että ne, jotka ovat eurobondeja vastaan, olisivat eh, Euroopan vastaisia, se on yksinkertaisesti ajattelua, siinä täytyy mielestäni käydä vilkasta keskustelua. Sanotte, että oli aikaista tehdä lopullisia päätöksiä. Ymmärrän tämän kannan, mutta ennen kuin odotetaan sitä, että tulee komission seuraava selonteko tai joku vihreä kirja, joka voisi johtaa asiaan, se kaikki kestää liian pitkään. Ettekö voida tehdä epävirallisia asiakirjoja, jossa esimerkiksi käsittelette eri toimintamalleja ja sitten annatte meille keskustelun pohjaa. Toinen kysymykseni Yhtä teemaa ei käsitellä ollenkaan, siis tämä veroparatiisien poistaminen. Ekon valiokunnassa se oli ollut teema pitkään aikaan. Liechtenstein on sanonut, että lähdemme hyveiden tielle. Ja silti on tällaisia sarkkeita vielä, jotka sanovat, että haluamme, voimme, teemme mitä haluamme. Eh, signor commissario, una domanda molto breve. Arvoisa komission jäsen, kiitoksia, että sain puheenvuoron. Aivan muutama lyhyt kommentti vain. Nämä liittyvät epäsuorasti kyseiseen aiheeseen. Mitä tarkoitusperia teillä nyt on? Miten te aiotte suhtautua tähän yhteiseen, yhtenäiseen yritysveropohjaan? Voitteko kertoa, mikä komission kanta ja mistä aikataulusta on kyse? Uh, koska aika on vähän, haluaisin vain esittää kaksi lyhyttä lausumaa ja yhden kysymyksen. Arvoisa komission jäsen totesi, että hän haluaa veron, joka ei siirry kuluttajien maksettavaksi. Minulla on hieman epäilyksiä tämän suhteen, koska ei sellaista veroa ole olemassakaan, joka ei siirtyisi kuluttajalle. Paholainen piilee tietystikin yksityiskohdissa, mutta vääristymiltä täytyy välttyä. Mikäli poikkeuksia on liikaa, silloin syntyy liikaa vääristymiä ja todennäköisesti sitten lopputulos ei ole se, mitä halutaan. Kysymykseni on seuraava. Se, että ryhdytään pohtimaan tällaista finanssitransaktioveroa, jolla verotettaisiin rahalaitoksia tai minkä tahansa tyyppisiä yrityksiä, kun kyse finanssitoiminnasta, niin silloin tässä on kyllä hyvin paljon harmaata aluetta. Ja koska vääristymiltä halutaan välttyä, täytyy pohtia rahoitustoimintia, rahoitustoimintoja tehdään myöskin muissa kuin rahoituslaitoksissa. Miten te voisitte kommentoida tätä kysymystä ja rajanvetoa? komission jäsen. Muutama kommentti ja vastaus kysymykseen, mikäli teille vain sopii. Olkaa hyvä. Kiitos. Yhteinen yhtenäistetty yhtiöveron pohja. Tähän liittyy muutama kysymys ja me teemme ehdotuksen ensimmäisen vuosin neljänneksen aikana. Ehdotus on valmistella ihan loppuvaiheella ja saatte piakkoin ehdotuksen. Vaikutusten arvioinneista. Edustaja Peres ja muut ottivat tämän kysymyksen esiin. Edellisessä parlamentissa olitte myöskin tämän valiokunnan puheenjohtajana. Tiedätte, miten monimutkainen verotuskysymys on ja se vaatii perinpohjaista vaikutusten arviointia, koska meidän on arvioitava sekä se, miten vaikutettaisiin eri toimijoihin markkinoilla, eri kansalaisryhmiin ja niin edelleen. Emme voi tehdä päätöksiä silmät suljettuina ja tämä on mielestäni ihan normaalia, että toteutamme tarkat vaikutusten arvioinnit. Ja minä pyrin parhaani mukaan oman hyvin objektiivisen kannan. Komission poliittinen suunta ei tarkoita sitä, että lopullisen päätöksen oltava aivan sama kuin alkuperäinen poliittinen kanta. No vaan vaikutusten arvioinnit osoittavat sen, mikä on oikava, oikea tie eteenpäin tällä alalla. Uh, of financial sector, uh, sector taxation. Uh... Tämä tulee nämä kysymyksiin ja muihin tällä alalla. Kun teemme konkreettisia ehdotuksia, meidän pitää tietenkin puuttua tähän kysymykseen. Nyt on hyvin vaikea ennustaa, minkälaisia poikkeuksia voitaisiin tarvita, jotta voitaisiin ottaa huomioon kaikki tarvittava. Totta kai, jos näemme, että se on tarpeen, teemme ehdotuksia, jolla pyritään lieventämään tätä ongelmaa. Mitä veroparatiiseihin tulee? Yleensä hyvään hallintotapaan verotuksen alalla. Me olemme jo edenneet melko merkittävästä joulukuussa neuvosta pääsi poliittiseen sopuun vastavuoroisesta avunannosta näistä yhteistyöstä verokysymyksissä – Tämä on yksi osa hyvän hallinto tavan kehittämistä ja nyt Unkarin puheenjohtajakaudella pyrimme vielä huolehtimaan sopimuksesta sen maiden kanssa. Toivomme, että Unkarin puheenjohtajakaudella on nyt ja kunnianhimoinen, kun Belgia ei voimme edetä – Unkarin puheenjohtajakaudella merkittävästi. Meillä on joko velkakirjat. Kukaan ei voi estää sitä, että tästä aiheesta käytäisiin keskustelua. Ja keskustelua jatketaan varmasti asiantuntijoiden tasolla ja tietenkin komissio ottaa huomioon teidän keskustelunne tulokset täällä parlamentissa? Edustaja Valkas otti huomioon myös työn vääristymiskysymyksen. Tietenkin tässä on aina vertailtava tavallaan yksinkertaisuutta ja sitten poikkeuksia ja sitä, miten tämä voidaan, nämä molemmat voidaan yhdistää, kun tämän alan verotuksesta puhutaan. Kiitos. Much, um... Selvä. Kiitoksia paljon. Nyt siirrymme saman tien seuraavaan osaan kuulemisessamme. Eli nyt päästämme asiantuntijapaneelin liikkeelle. Pyydän anteeksi sitä, että 20 minuuttia ollaan jäljessä mutta pyrimme myöhemmin kuromaan tuon viiven kiinni. Ensimmäisenä puhuu Stefan Schulmeister, joka puhuu verotusvälineistä. Jacques Le Cacheux puolestaan hiiliverosta ja Vincenzo Visco muista kuin verotuskeinoista. Tässä järjestyksessä ehkä nyt edetään, joten ensimmäisen herra Schulmeister. Vai haluatko herra komission sen vielä sanoa jotain? Haluaisin pahoitella, että en voi osallistua tähän keskusteluun muiden sitoumusten vuoksi. Mutta yksikkön ihmiset kuuntelevat näitä kaikkia asioita, joista keskustellaan asiantuntijoiden kanssa ja ovat valmiita myös osallistumaan keskusteluun. Joten kiitoksia oikein hyvistä kysymyksistä ja jälleen kerran hyvää uutta vuotta. Okay, so the commission and... Selvä. Komissio on kyllä pelkkänä korvana ja kuuntelee. Stefan, ole hyvä. Bowles, uh, ladies and gentlemen. Uh, Kiitos paljon puheenjohtaja Vaus. Arvoisat jäsenet, kiitos oikein paljon kutsusta. Minä tiivistän esitykseni kymmenen ehdotukseen. Minulla on muutama kaavakuva tukena. Ensinnäkin kauppaa käydään finanssimarkkinoilla hyvin paljon siksi, että lyhyen aikavälin spekulointia tapahtuu niin paljon – jos katsotte tätä kaavaa, ette ehkä näe sitä riittävän selkeästi. The relation between the overall uh, volume of... Tässä nähdään, miten paljon transaktioita ylipäätään on verrattuna maailman BKT. Viime vuonna noin 90-kertaisesti maailman BKT. Näette, että talous- ja rahoituskriisin aikana oli pieni notkahdus, mutta sen jälkeen kauppa räjähti niin, että kaupan määrä viime vuonna oli noin 30 prosenttia korkeammalla kuin kolme vuotta aiemmin. Seuraava kuva. Toiseksi. Yhä nopeampi kauppatoiminta luo epävakautta kursseihin, arvopaperin hintoihin ja hyödykkeiden hintoihin. Näin käy siksi, että lyhyen aikavälin spekulointi johtaa ylikuumentumiseen pitkällä aikavälillä. Tässä voitaisiin katsoa euron vaihtokurssin kehittymistä vuosien 2004-2008 välillä. Jos katsotte tätä tarkkaan näette, että kaiken kaikkiaan tämä liittyi vaihtokurssitrendeihin ja niitä käyttivät hyväkseen nämä tietoiskoneistetut kapakantijärjestelmät. Eli seuraavasta kuvasta nähdään esimerkiksi viiden minuutin välein. Sama vaihtokurssi. Ja tässä voidaan nähdä, että hyvin, hyvin lyhyellä aikavälillä on tällaisia trendejä, joita käytetään hyväkseen, kun huippunapeilla tietokoneilla tapahtuvaa kaupankäyntiä käytetään hyväkseen. Tämä on siis hyvin nopea kaupankäyntiä, jota on käyttämään hyväkseen, koska volyymit ovat niin suuria tällä hetkellä. Hyvä esimerkki voisi olla öljyn hinnan nouseminen 60 dollarista 150 dollariin ainoastaan puolitoista vuoden aikana. Jälleen voitte nähdä, että tämä valtava öljyn hinnan nousu syntyi lyhyen aikavälin trendien kasautumana. Tämä vahvisti spekulointia hyödykkeiden johdannaisilla. Seuraavaksi nähdään, että arvopaperimarkkinoilla myös puhutaan näistä bull ja bear market-näkymistä. Onko kyse siis kasvavista vai laskevista markkinoista niin, että hintojen vahva nousu ei ole poikkeus sinänsä, vaan hyvin merkittävä osatekijä nykymarkkinoilla. Seuraavaksi kolmas esitykseni kaikkein tärkeimpien hintojen nouseminen haittaa yrittäjyyttä reaalitaloudessa ja siksi hyödykehintojen nopea hinnannousu nousu vähentää talouden kasvua. Erityisesti tämä nähdään, kun syntyy talous- ja rahoituskriisi esimerkkinä kriisivuosilta 2007-2008. Kun ajatellaan arvopapereihin ja kiinteistöihin liittyvää omaisuutta. Sitä ennen arvopapereiden hinnat, talojen hinnat ja hyödykkeiden hinnat nousivat valtavasti ja siksi se vain oli mahdollista. Toinen esimerkki on tuorempi, se liittyy spekulointiin. Luottoriskin markkinoilla hallitusten valtioiden velkakirjoihin. Kreikka esimerkkinä vuosi sitten puhuttiin 6,5 prosentista. Ja neljän kuukauden aikana, kun luottoriskin vaihto sopii, muusten hinnat muuttuivat, niin puhuttiin 12 prosentista ja siksi toukokuussa EU joutui esittämään tällaista pelastuspakettia. Ihan sama asia tapahtui Irlannin jokavelkakirjalainojen osalta – ja näin tapahtuu varmasti portugalilaisten ja espanjalaisten osalta myös. Nyt ei ole riittävästi aikaa tätä selittää, mutta voisin selittää teille, miten tämä bisnes toimii. Ja tämä pitäisi kyllä nähdä. Kölman tai Deutsche Bankissa on nähtävä tämä. Se on heidän velvollisuutensakin tavallaan, kun pelin säännöt ovat sellaiset, että näin voidaan tehdä. Viidenneksi pieni finanssitransaktio vero 0,05 prosenttia olisi niin pieni vero, että se ei vaikuttaisi kaikkiin transaktioihin, joiden kautta haluttaisiin ylläpitää tiettyä omaisuutta. Tämä liittyisi esimerkiksi tällaisen hedging-toimintaan, eli jos esimerkiksi ostaa arvopapereita 10 000 eurolla, niin vero olisi 2,5 euroa. Kaksi minuuttia enää pyydän. vero lisäisi niiden toimien hintaa, jotka toimivat lyhyellä aikavälillä. Silloin vipuvaikutus on suurempi ja sitä suurempi vaikutus siis tällä verolla. Siksi vero toisi merkittävän vaikutuksen niille toimijoille, jotka ovat olleet vaikuttamassa talous- ja rahoituskriisin syntyyn. Hyvin tärkeää on myöskin se, että näiden toimijoiden, näiden pankkioiden, jotka edelleen keskittyvät vanhanaikaiseen pankkitoimintaan, tukevat reaalitaloutta, eivät kärsisi tästä. Tässä ei voida erotella niitä pankkeja, jotka keskittyvät spekulointiin ja niihin, jotka palvelevat reaalitaloutta. Näin voitaisiin saada merkittävää tuloa Euroopan unionille 1,6 prosenttia BKTstä vuoden 2006 tasosta transaktiot ovat kasvaneet niin paljon, että tämä tulo olisi noin 30 prosenttia suurempi. Tällaisen veron täytäntöönpano ei olisi suuri tekninen ongelma, vaan voitaisiin käyttää elektronista maksu- ja selvitysjärjestelmää. Ja kymmenenneksi sanoisin, että yleisen finanssitransaktioveron kautta voitaisiin saada ensimmäinen – aito eurooppalainen vero ja myös globaali vero. Kiitos paljon. Seuraavaksi Jacques Le Cachot, joka puhuu hiiliverosta. President. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minäkin yritän puhua lyhyesti ja ytimekkäästi. Ensinnäkin lähden havaitsemuksesta, että nyt kun on jonkin aikaa tehty asia asian suhteen työtä, ja viime viikollakin puheenjohtaja Barroso viittasi aiheeseen siihen, että Tarkoituksena on vähentää energiariippuvuutta ja hiilipäästöjä ja samalla edistää eurooppalaista toimintaa ja todennäköisesti asia on eri tavalla kuin monet toteavat. Nämä asiat voidaan yhdistää toisiinsa. Jonkin verran päästöt ovat vähentyneet hetkellisesti, mutta kun pohditaan eri instrumentteja, välineitä voidaan käyttää hyväksi. Nykyiset välineet eivät ole riittäviä. Ja nyt haluaisin tehdä jotakin ehdotuksia, jotka ovat suhteellisen yksinkertaisia. Ensimmäinen havaitsemuus on se, että energian verotus Euroopassa ei ole pelkästään lisääntynyt viime vuosina, vaan jossakin määrin jopa laskenut 2000-luvun alussa. Tämä on vastoin tavoitteita, jotka on asetettu. Toinen havaitsemus on, että hiilimarkkinat sallivat kyllä sen, että ei jollakin tavalla pystytä määrittelemään hiiliveroa teollisuustoiminnan osalta esimerkiksi, mutta nämä markkinat katsovat 40 prosenttia vain saastuttavista päästöistä ja viime vuosina tai viime kuukausina jopa hiilen hinta on ollut liian matala ja liian ailahtelevainen, jotta voitaisiin riittävästi suunnata tämän toimen avulla toimia vähähiilisempään talouteen. Tästä voidaan päästä sellaiseen johtopäätökseen, että että nyt käytettävissä olevat välineet eivät ole riittäviä lopputuotekäytön suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio on nyt pyrkinyt siihen, että tarkastellaan nimenomaan loppukäyttöä. Ehdotukseni koostuu eri tosiasiasta. Ensinnäkin se parantaa olemassa olevia järjestelmiä. Hiilimarkkinat ovat jo olemassa. Ja tästä seuraa se, että olisi suorastaan sääli, mikäli niitä ei käytettäisi hyväksi, saataisiin niitä toimimaan paremmalla tavalla. Samalla voitaisiin nostaa hiilen hintaa, eli vähentää kiintiöitä, jotka markkinoille annetaan. Toinen seikka on seuraava direktiivi, uudistus, joka liittyy energian verotukseen, ja onko komissiokin viittasi, on tietystikin yksi tapa toimia ja viedä asioita oikeaan suuntaan. suuntaan. Uskon, että tuossa yhteydessä havaittaisiin, että mikäli hiilipäästöt lisääntyvät, ne tulevat lähinnä, tai ovat lähinnä peräisin liikennealalta, tieliikenteestä, matkustaliikenteestä ja tavaraliikenteestä. Tämä tarkoittaa puolestaan sitä, että nyt pitäisi ottaa tosiasiat huomioon ja katsoa, että energian hinta ei todellakaan tällä hetkellä ole riittävällä tasolla, että voitaisiin vähentää liikennettä. Ja pieni sivu huomautus, ne ponnistelut, joita on tehty normien parantamiseksi ajoneuvojen energia- tai pikemminkin ajoneuvojen päästöjen suhteen, eivät pysty vielä yksin ratkaisemaan ongelmaa, koska ajoneuvojen valmistajat ovat kyllä pyrkineet vähentämään päästöjä vähentämällä käytetyn polttoaineen määrää per kilometri, eli vähentämällä kulutusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kilometrin hinta laskee, ajetun kilometrin hinta laskee. Ja kun sitten ihmiset ajat enemmän, niin saattaa olla, että päästöt lisääntyvät. Nyt tarvitaan kunnianhimoisempia toimia Ensinnäkin voitaisiin todeta, että olisi hyvä, mikäli saataisiin aikaan hiilirajavero yksinkertaisesta syystä. Meidän pitäisi loppukuluttajalle pystyä osoittamaan tai tarjoamaan hintaa, joka on johdonmukainen suhteessa hiilipäästöihin. Unionin sisäiset hiilimarkkinat on mukaan luettuna tietty hinta täytyy määritellä hinnalle ja sitten myöskin tuontitavaroiden yhteydessä otetaan hiilipäästöt huomioon. Ja täten vältetään hiilivuodolta, joka todennäköisesti on paljon suurempaa kuin mitä komissio sanoo tai arvioi. En tai tästä erityisesti puhua, mutta toteaisin, että tämä on kuitenkin kilpailun vääristymä, mikäli tuote tuotetaan unionin sisällä tai sitten tuote tuodaan unionin ulkopuolelta ja ulkopuolelta tuleville tavereille ei määritellä minkälaista hiiliveroa, niin silloin kilpailu vääristyy, joten tällainen rajavero olisi nähdäkseni ehdottoman tarpeellinen. Meidän pitää pohtia tätä kysymystä. Ja tarvittaisiin myöskin järkeviä toimenpiteitä silloin, kun pohditaan hiilimarkkinoita ja tavaroiden tuontia toisaalta ja tällaista rajamaksua hiilidioksidipäästöjen osalta. Nämä kaksi toimintatapaa kulkisivat käsi kädessä myöskin VTOn pyrkimysten kanssa. En usko, että tässä tämä on, ne olisivat VTOn kanssa yhteensopivia nämä toimet. Ei tässä tulisi ongelmia, en usko näin. Sitten pidemmällä aikavälillä komissio juuri huomautti, että meidän pitäisi tasapainottaa verotuskysymyksiä sellaisella tavalla, että suosittaisin enemmän sellaisia toimia, jotka eivät tuota päästöä päästöjä ja myöskin pitäisi vähentää sellaisten tuotteiden käyttöä, joista syntyy päästöjä. Meidän pitäisi kannustaa myöskin tuotantopuolella ympäristöystävällisempiin toimiin ja muistaa, että tästä on hyötyä puolin ja toisin. Hiilen verotus on tässä tärkeä kysymys, niin ikään olisi suuri sääli, mikäli komissio ei tutkisi vakavasti otettavalla tavalla niitä ehdotuksia, jotka liittyvät tällaisen yleiseen hiiliveroon – tai tällaisen CAT-tyyppisen Carbon Added Tax-ehdotuksen, äh, mikäli ei suhdettaisi vakavasti. Tämä se suuri sääli. Jotkut sanovat, että tämä liian äh, monimutkainen, liian hankala yritysten kannalta, mutta minun mielestäni nämä huolet ovat liioiteltuja. Ei tämä ole semmoinen monimutkaisempi toimi kuin mikään muukaan tyyppinen verotustoimi. Hyvin monet yritykset äh, ovat jo itse vapaaehtoisesti pitäneet hiilikirjanpitoa ja uskoakseni tällainen tulee kasvamaan vielä tulevina vuosina. Ja johdonmukaisuuden vuoksi, ja kun tarkastelen hintoja tuotantopuolella ja kulutuspuolella, nähdäkseni juuri tähän suuntaan pitäisi mennä, tehdä sellaisia valintoja, jotka ovat neutraaleja tuonti-vientikysymysten suhteen, eikä kilpailu pääsisi vääristymään, ja saman aikaan meidän pitää antaa selkeitä viestejä mukaan luettujen loppukuluttajalle – ja kuten komissiokin totesi, meidän täytyy varmistaa se, että loppukäyttäjä pystyy kantamaan tämän veron, ettei se verosta koidu liian raskaansa tavallisen ihmisen kannettavaksi. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia paljon. Vincenzo Visco, olkaa hyvä. Grazie Presidente, io per risparmiare tempo leggerò una... Kiitoksia puheenjohtaja. niitä liiaksi lyhyen paperin aikaa säästääkseni. Mutta olen lähettänyt pidemmän version englanniksi valiokunnalle. Eli kaikki voivat lukea itse, itse jotka ovat siitä kiinnostuneet. Lama ja kriisi 2008-2009 loi valtavan julkisen velan kasvun kaikissa maissa. Laman automaattisten vaikutusten vuoksi julkisen talouden tuloihin ja sitten nämä tukitoimet ja interventiot välintulot pankkien pelastamiseksi olivat myöskin taustalla. Julkisen velan aste on asettanut yhtenäisvaluutan ja rahoitusvakauden vaaran. IMF on laskenut, että kehittyneissä talouksissa julkisen velan aste on kasvanut 29 prosenttia GDPstä, prosenttipistettä ja maksimivariaatio on yli 40 prosenttia. 2014 painotettu keskiarvo velkasuhde bruttokansantuotteeseen yli 100 prosenttia ja IMF arvioi myös, että jos talouspolitiikan tavoitteena on saada julkinen velka 60 prosentin tasolle PKTstä vuoteen 2030 mennessä, niin sitten keskimääräinen korjaus budjeteissa pitäisi olla 8-9 prosenttipisteen välillä PKT, mihin pitäisi sitten vielä lisätä lisäsopeutus 4-5 prosenttipistettä, jota tarvittaisiin siis monissa maissa, jotta voidaan hoitaa kasvut terveys- ja eläkemenoissa. Eli kaikissa kehittyneissä talouksissa, erityisesti Euroopan maissa, nähdään, hyvin monimutkainen suhde sen välillä, että saadaan julkinen talous jälleen terveelle pohjalle ja talouskasvu käyntiin. Kun reaalisessa mielessä täytyy leikata kuluja, niin tarvitaan samaan aikaan verotuksen korottamista ja tarvitaan joskus myös palkkadeflaatiota. Nämä toimenpiteet tuomitsisivat maamme pitkään stagnaatioon ja korkeaan työttömyyteen monien vuosien ajaksi. Eikä tämä skenaario säästäisi mitään maata, esimerkiksi sata, äh, Saksa vie, tai viennin osuus sen BKT on noin 50 prosenttia joka vuosi. Mutta reilut 60 prosenttia tästä viennistä menee euroalueen maihin. Ja tämä olisi, tästä tulisi, vakautuspolitiikasta tulisi kova isku tälle viennille. Sitten tämä niin kutsuttu velkojen uudistusjärjestely, eli haircut, silläkin olisi siis suuria vaikutuksia koko rahoitusjärjestelmän vakauteen. Nyt ihmisille kerrotaan, että jotta kriisistä päästään yli, niin täytyy jotain tehdä, täytyy julkisia vajeita pienentää. Eli toisin sanoen viesti on se, että vaje aiheutti kriisin, mutta itse asiassa asia ei ole niin. Vajeet ja velat ovat kasvaneet kriisin seurauksena, Eli nykyiset toimenpiteet voivat vielä lisätäkin velkaa ja vajeita. Onko tästä paradoksista mahdollista päästä irti? Mielestäni on. Jos otetaan huomioon se, että globaalissa kriisissä voidaan etsiä vain kollektiivisia ratkaisuja, yhteisiä ratkaisuja, joista sovitaan yhteisesti. Eli peruskysymys, johon täytyy vastata, on se, että miten vapautetaan valtion budjetit tästä kriisin äh, kasaamasta velasta ja miten päästään takaisin 2007 tasolle. Valtioiden pitäisi siirtää, erityisesti perustuu rahastoon, osa valtion velastaan, joka vastaa velan kasvua vuoden 2007 jälkeen, siis kriisin vuoksi tullutta velkaa. Tällä tavalla tunnustettaisiin, että nämä ovat kollektiivisia yhteisiä velkoja rahastolla täytyisi olla tietysti valtionveloille tarvittavat vakuudet ja sitten velan takaisinmaksu rahastoon. Pitäisi tulla erityisen korvamerkityn veron, transaktioveron tai maksun kautta, jota finanssisektori maksaisi valtioiden sopiman mukaisesti. Velka, joka siirtyisi valtiolta rahastoon, sitä pidettäisiin pääoma omaisuutena rahastolle, joka sitten toimisi normaalin markkinatoimijan tapaan. Se voisi myös antaa pääomaruiskeita rapaisille pankeille tämä rahasto niin, että voitaisiin luoda uudelleen luottamusta sektoreille Basel kolmosen sääntöjen mukaisesti. Rahasto voisi tehdä voittoa, joka voisi sitten korvata näitä tätä hintojen tasaamista, tilanteen tasaamista, joka aiheutuisi siitä, että velkataso on erilainen eri maissa. Ennen kaikkea rahasto palauttaisi vapauden valtioiden talouspolitiikkoihin niin, että vältettäisiin yleisen deflaation riski. Velka, rasite tulisi finanssisektorille, mutta se saisi sen hyödyn siitä, että olisi uusi iso rahasto aktiivisesti toimimassa markkinoilla, joka voisi hidastaa transaktioiden vähenemistä, joka taas seuraisi uudesta transaktioverosta. On hyödyllistä muistaa myös, että Etelä-Korea on äskettäin ottanut käyttöön veron pääomavirroille, jotka tulevat maahan, pääomatuunnille maahan, ja tällä halutaan saada lisää pääomaa pankeille erityisesti. On il- ilmeisiä yhteyksiä minun ehdotukseni välillä jonka esitin noin kuusi kuukautta sitten, ja sitten sen välillä, jonka Del Pla ehdotti vuonna 2010, joka sisältyy myös aiemman komission Maria Montin raporttiin eh, yhtenäismarkkinoiden loppuun viemisestä ja myöskin Juncker on ehdottanut tällaisia asioita äskettäin. Mutta tärkeä ero on se, että minun ehdotukseni koskee vain kriisiluomaa lisäverkkaa. Se on erilainen eri maissa. Se ei ole ennalta määrätty osa koskien kutakin maata velasta. Minun ehdotukseni vapauttaa julkisen sektorin taseet, hallitusten sateet suuresta osasta velkaa, kun taas nämä muut ehdotukset vähentävät eurobondien nimissä ilmaistun velan korkoa, mutta velanhoito täytyy silti pitää kansallisten joukkovelkakirjojen korkojen tasolla, josta tulee veronmaksajille lisää rasitusta. Minun ehdotukseni mukaan saada lisää pääomaa pankille, näiden toisten ehdotuksen mukaan ne voisivat mennä konkurssiin. Myöskin velan järjestelyriskit poistuisivat Euroopassa. Ehdotusteni hyväksyminen tai että valitaanko minun ehdotukseni vai muiden ihmisten ehdotukset, se on poliittinen päätös. Se, että saada valtioiden välillä sopimus on hyvin tarpeellista, mutta nykyään se on kovin vaikeaa. Um, Kiitoksia paljon. Nyt Maatta ja Bulman ovat pyytäneet puheenvuoroa jo. Ja mikäli Danuutta sitten puhuu vielä. Ja onko muita puheenvuoropyyntöjä? Anni ensin. Yritä puhua ihan lyhyesti vain, koska aika on todella nyt kortilla. Um, Kiitoksia kaikille kolmelle asiantuntijalle. Herra Schulmeister, ne elementit, jotka te esititte, ovat todella hämmästyttäviä, varsinkin se tapa, jolla rahoitussektori on toiminut. Finanssisektori on kehittynyt viime vuosina. Minkä tyyppiset toimet ylipäänsä aiheuttavat tämän valtavan volyymin kasvun transaktioiden osalta. Tämä oli hämmentävä, hämmästyttävä. Aini niin, kuultiin komissaari Shemetan kommentit asiasta. Nyt menikin suoraan asiaan. Miten teidän nähdäkseen voisimme ottaa käyttöön tällaisen rahoitusmarkkinatransaktionveron EU-tasolla FTTn ilman, että luodaan kilpailuhaittoja Euroopan unionin toiminnan suhteen? Miten vältetään riski, että syntyy tällaista uudelleen allokoitumista, joka mainittiin. Haluaisin sitä puolestaan toisen kysymyksen, joka liittyy tähän hiilirajaveroon. Herra Schölle tämä kysymys on osoitettu. Eikö tämä pitäisi hyväksyä ensin VTOn piirissä? Eli kun tämä otetaan käyttöön, tämä oli ensimmäinen kommentti ja toinen niin on seuraava. Tämän tyyppinen vero tai maksu voitaisiin ottaa käyttöön ilman, että viedään asia harmonisoitavaksi Euroopan unionin sisällä ilman, että ensin on otettu käyttöön jonkin tyyppinen hiilivero Euroopan unionin sisällä. Onko tämä mahdollista? Ja viimeinen kysymys herra Viiskolle näistä Eurobond-velkakirjoista. Haluaisin sitten vasta-argumentin sille, joka nyt on esitetty. Miten te vastaatte niille, jotka katsovat, että Eurobond-velkakirjat saattaisivat luoda moraalisia hankaluuksia ja esittää väärän tyyppisiä signaaleja varsinkin niiden maiden suuntaan, joilla on merkittäviä rahoitusongelmia tänä päivänä. Ja miten vastaatte niihin kommentteihin, jotka väittävät, että Eurobond-velkakirjat saattavat nostaa korkoja liikaa ja että eurobond velkakirjat nostavat kor- korkoja niiden suhteen, jotka ovat toimineet asianmukaisesti ja laskevat niiden korkoja, jotka ovat syntisiä. Otan pari kysymystä vielä ja sitten vastauksia Uudo, Danuta ja Filippa. Sitten vastauksia. Kiitos paljon kaikille teille asiantuntijoille puheenvuorosta. Nämä edistävät keskusteluitamme varmasti. Esittelijän puheenvuoron lisäyksenä Stefan Schulmeisterille, kun puhutaan eri verotusmahdollisuuksista. Haluaisin, että voisitte vielä kertoa siitä, miten voidaan vielä keskustella sitä, miten ohjata näiden eri verojen kautta. Kyse ei ole ainoastaan siitä, minkälainen vaikutus on tuloihin, vaan myöskin vaikutus, joka liittyy siihen, miten ohjataan toimintaa. Sen pitäisi olla tärkeää meidän valiokunnassa. Viittasitte siihen vähän, mutta voisitteko vielä täydemmistä argumentoida? Kiitos. Tänuutta ole hyvä. Minäkin haluaisin osoittaa kysymyksen herra Schumaisterille. Yhteys transaktioveron ja spekulaatioiden välillä, kun luen PPP 6 kohtaa tästä, itse asiassa yksilöitte tietokoneistetun kaupan, liitätte sen spekulointeihin. Ja minun ymmärrykseni on se, että on kokemusta pankkien piiristä, että on myös asiantuntijoita, jotka sanovat, että johdannaisia, johdannaiset voidaan selvittää niin, että pankit käyttävät niitä tavanomaisen pankkitoimintaa, koska ne voivat suojata pankkeja riskien kasvulta tulevaisuuden. En ymmärrä, että miksi itse asiassa pidätte johdannaisia puhtaasti spekulatiivisina välineinä? Ja toinen kysymykseni, kun sanotte, että transaktioverolla olisi korkeammat transaktiokustannukset, niin heti sen jälkeen sanotte, että korkeat transaktiokustannukset voisivat estää tai estäisivät kuplia markkinoilla. Ja mielestäni on tarpeeksi kokemusta kriisin jälkeen, josta tiedämme, että näin ei välttämättä ole. Millä perusteella teette tämän johtopäätöksen lausunnon, että transaktiovero voisi estää tehokkaasti tätä kuplien ongelmaa? Kiitoksia. Philippe. Yeah, I will not repeat the uh, questions that I... En halua toistaa kysymyksiä, jotka on esitetty, vaan muutama lisäkysymys vain herra Schulmeisterille. FTTstä on tietysti kaksi vastalausetta esitetty Mikäli EU ottaa tämän käyttöön, mutta muu maailma ei, niin silloin se ampuu itseään jalkaan kilpailu, kilpailua ajatellen. Ja toisaalta on viitattu FTTn toteutettavuuteen pelkästään eurovyöhykkeillä. Mikäli EU27 vaihtoehto ei ole toteutettavissa, voiko tämä euroalue vaihtoehto olla toteutettavissa taikka ajattelemisen arvoinen vaihtoehto teidän mielestänne? Kolmas puhja hieman yllätti minut, koska luin hänen asiakirjansa, jossa hän ei suosittelekaan eurobondeja, vaan tällaisia globaaleja bondeja. Ja toteatte samalla, että tämä ei ole todennäköinen vaihtoehto, joka tulee toteutuvan tulevina kuukausina tai vuosina. Joten te pohditte asiakirjassanne Blue Bond, Red Bond vaihtoehtoa ja Montin ja Junckerin ehdotuksia, sinisiä ja punaisia joukkovelkakirjoja. Ja mikäli sitten globaalisti koottaisiin kaikki velat yhteen, niin sori vaan, mutta minä en usko, että tämä tulee koskaan toteutumaan, ainakaan lähiaikoina, tuskin koskaan. Joten mitä te sitten suosittelette näiden kahden ehdotusten, ehdotusten suhteen, Junckerin Montin suhteen, taikka sinisten ja punaisten velkakirjojen suhteen Brügel Juncker ehdotus, äh, tämä toinen ehdotus, joten tämä olisi melkoinen hyppäys monien valtioiden hallitusten päämiesten suunnalla, mikäli tällaiset mentäisiin. Nyt olen ovelle ja esitän oman kysymykseni tähän väliin. Herra Schulmeister, minä uskon, että ensimmäinen osa teidän puheenvuoroanne periaatteessa oli vastoin tällaista standardi ekonomistin lausumaa, joka no, viittaa siihen, että lisäkauppa ja lisää likviditeettiä tämä on hyvä asia. Monet ihmiset ovat asettaneet kyseenalaiseksi tämän lausuman. En ole aivan varma, että minä nyt voin yhtä teidän johtopäätöksiinne tämän esityksenne pohjalta, kun te toteatte, että mikäli meillä on nopeampaa kaupankäyntiä, niin silloin syklit ovat myöskin nopeampia ja muutokset nopeampia, eikä tämä ole se koko pointti. Te toivoitte, että ailahtelut tai vaihtot olisivat pienempiä. Ehkä te voisitte nyt kiireisesti vastaa pikemminkin kuin analysoida tätä kysymystä täällä, mutta minua kyllä kovasti kiinnostaisi tämä syklin variaatio kuvio, mikäli meillä on hyvin nopea kaupankäyntiä ja myöskin kun pohditaan, miten suurista heilahtelusta on silloin kyse, ja kun historiallisesti tarkastellaan muita aikakausia, jolloin tapahtui niin suurta liikehdintää, niin onko tässä nyt kyse pelkästään siitä, että frekvenssi muuttuu, muuttuu ja kokonaisvaltaisesti katsottuna variaatiot, muutokset muuttuvat sitä mukaan, kun kaupan käynnin nopeus muuttuu. Ehkä voitaisiin ottaa vastauksen samassa järjestyksessä kuin mitä asiantuntijat alunperinkin puhuivat. Joten herra Schulmeister ensin. Thank you, the first question. Kiitos oikein paljon. Ensimmäinen kysymys. Mitkä transaktiot johtivat kauppavolyymin valtamaan kasvuun? Esimerkiksi pörsseissä järjestelypankin tietojen mukaan 58 prosenttia kolmen vuoden aikana. Järjestelypankki myöskin totesi, että tämä tietokoneistettu kauppa on ehkä nyt tässä myös käytössä. Se tarkoittaa sitä, että on olemassa kauppajärjestelmiä, jotka eivät ote huomioon minkäänlaista perustietoa, vaan – käytetään tilastollisia algoritmeja, joiden kautta pyritään käyttämään hyödyksen hyvin lyhyellä aikavälillä sekuntien sadasosat ovat tässä tärkeitä. Yhdysvalloissa esimerkiksi hedge-rahastoja on vain parikymmentä, jotka toimivat näin, mutta he siirtävät jopa toimintansa lähemmäksi pörssiä. Ja tällaiset hyvin pienet muutokset vaikuttavat, kun sekunnin sodasopimukset ovat tärkeitä. Ja silloin ei oteta huomioon markkinoiden perustekijöitä sinänsä. Usein tutkijat eivät ole paikan päällä silloin, kun kauppaa käydään. Siellä on sekunti aikaa, vaan jos joku tieto tulee siihen skriinille, että joku uusi tieto Yhdysvaltain taloudesta, esimerkiksi siellä on sekunti aikaa reaktioida. Ja silloin ei luoda mitään odotuksia kvantitatiivisesti aktiivisesti ajatella, että tämä vaikuttaa siihen sillä tällä tavalla. Mutta tutkijat, akateemiset tutkijat tekevät oman työnsä, kun ajatellaan rationaalisia odotuksia. Toinen kysymys. Voitaisinko verottaa käyttöön eu tasolla, jos kaikki eu jäsenvaltiot sopisivat tästä, niin se olisi melko yksinkertaista siksi, että selitysjärjestelmä, kaikki toimii elektronisesti pörsseissä tai tulevaisuudessa myöskin OTC-kaupassa. Ja tämä hoidettaisiin tällaisten keskitettyjen foorumeiden kautta, ja tämä ei sinänsä aiheuttaisi mitään ongelmaa. mutta kuinka monet transaktiot saattaisivat siirtyä toisaalle? On muistettava, että kauppaa tehdään 24 tuntia vuorokaudessa, joten tämä siirtymä liittyisi markkinoihin, jotka ovat sam- samalla aikavyöhykkeellä EUn kanssa. Ei tunnu kovin todennäköiseltä, että Marokko tai Etelä-Afrikka – loisi markkinat, jotka voisivat kilpailla laajamittaisesti Euroopan kanssa. Lopulta riippuu tietenkin siitä, miten ylimalkaan arvioidaan näiden lyhyen aikavälin transaktioiden vaikutuksia, jos ne vaikuttavat yhä vähemmän perusasioihin, kuten empiirisesti nähdään. poikkeamia, jos puhutaan vakaudesta yleisemmin. Eli jos markkinoilla ei pystytä muuttamaan hintoja enemmän tällaisen kestävän tasapainon osalta. Eli empiirisesti näemme jatkuvasti, että hinnat muuttuvat nopeasti ylös tai alas. Tämä bull ja bear market-ajatus. Eli se, mitä voimme empiirisesti todeta, on hyvin erilaista kuin mitä nähdään oppikirjoista. Jos ajatellaan, että monet näistä transaktioista välttämättä luovat epävakautta siksi, että ei käytetä tällaista perustietoa kysynnästä ja tarjonnasta, niin mikä siinä on niin pahaa, jos 30 prosenttia näistä transak- finanssitransaktioista siirtyisi pois Euroopasta? Jos joku kielteinen asia tältä siirtyy pois, niin eihän se ole niin paha asia. Keskitytään niihin, miten nyt sanoisin, niihin tehtäviin finanssimarkkinoille, joissa keskitytään siihen, että luodaan palveluita reaalitaloudelle – Kyllä tämä on sinänsä äärimmäisen tärkeä sektori. Edustaja Bulman kysyi tässä, miten voidaan ohjailla, kannustaa tiettyyn suuntaan. Tässä näin valtavia eroja pankkimaksun ja transaktioveron välillä. Pankkimaksu liittyy pörssiin tai tiettyyn kysymyksen taseessa ja tämä ei voi sinänsä puuttua transaktioihin. Se pitää jotenkin liittää tällaisen talouden transaktioihin ja tämä on tämä ero, joka liittyy transaktioveroon ja siihen, että verotetaan tiettyä taseesta löydettävää johdannaisista. Ei johdannaisissa sinänsä ole mitään pahaa. Johdannaisia voidaan käyttää vipuvaikutuksena ja riskejä vastaan – jos ajatellaan lentoyhtiöitä, vaikka ajatellaan, että öljy, hinta nousee, ostetaan futureja, jos öljyn hinta nousee, niin sitten saadaan kompensaatiota näistä futureista, mutta johdannaiskaupan taso tekee mahdottomaksi sen, että on jotain kvantitatiivisia toiveita. Frankfurtin X esimerkiksi. Puheenjohtaja keskeyttää. Olen pahoillani, mutta ehkä voisitte lisäksi esittää jotakin kirjallisia vastauksia, koska kysymykset ovat kovin teknisiä, emmekä antaneet teille suurin piirtein laikan aikaa vastata. Ja nyt täytyy hieman nopeuttaa tätä tilaisuutta, joten ehkä voitte vastata kirjallisesti vielä. Selvä. Uh, okay, so let me uh, briefly answer the questions. Vastaisin lyhyesti. Ai se oikeastaan Uh, taxation. Um, I think... Tästä kysymys, joka liittyy hiilirajaveroon. Ehkä voi sanoa tästä toisesta kysymyksestä. On todellakin tarpeellista luoda jonkin tyyppistä harmonisointia hiiliveron osalta Euroopan unionin sisällä ensin. Tämä on osa tätä kokonaistarinaa. Mitä viime vuosina on havaittu, on, että mikäli yksittäiset maata ottavat käyttöön hiiliveron, tästä Ranska on valitettavasti hyvä esimerkki, niin silloin ei saada mitään aikaan, koska yleinen verotuskilpailu Euroopassa on erittäin voimakasta tämän tyyppisissä kysymyksissä, ja tästä ei tule mitään. Joten jonkin tyyppistä EU-verotusta tarvitaan, taikka vähintäänkin hiiliverotusharmonisointia Euroopassa, jotta saadaan oikeat hintasignaalit käyttöön loppukuluttajankin osalta ja myöskin tuotantopuolella, kuten aiemmin totesin. Olisiko tämä toiminta sitten yhteensopivaa VTO-sääntöjen kanssa? Tämä oli toinen kysymys. Mikä te luette VTOn toimintasäännöt tai luette erinäisiä ja julkilausumia viime vuodelta hiiliveron ja rajanverojen osalta, niin uskoakseni vastaus on kyllä – yhteensopivuus on kunnossa, kunhan, kunhan asia hoidetaan asianmukaisella tavalla ja sillä sillä tavalla, että ei synny minkään tyyppistä syrjintää. on sääntöjen mukaisesti. Joten uskon, että periaatteessa mitään hintakilpailua ei synny eri tuotteiden hiilipitoisuuden osalta. Uskoakseni ei riitä että verrataan vain energiaa, mutta tietystikin energian verottaminen EU:ssa on tarpeellinen askel. Tämä ei tietystikään yksin riitä, vaan tarvitaan jonkinlaista kaupana monipuolistumista tuotujen tavaroiden hiilipitoisuus kasvaa valtavasti, ja mikäli hiilipitoisuus otetaan huomioon tuotetavaroiden osalta – Mikäli otetaan mukaan eurooppalaisiin päästöihin, silloin voidaan havaita, että päästöt eivät merkittävällä tavalla vähene, vaan pysyvät vakaina käytännössä. Ja tämä on vastoin lopullista tavoitetta tällaisen verotuksen osalta, koska loppujen lopuksi pitäisi päästöt saada vähenemään. E io eh, rispondo congiuntamente alle due domande che sono collegate. La prima... Eh, Vastaisin kahteen kysymykseen yhdessä, koska ne liittyvät toisiinsa. Ensimmäinen koskee näitä eri ehdotuksia minua ja muiden ehdotu- minun ja muiden ehdotuksia. Mikä tahansa ehdotus, minun tai Juncker ehdotus, joka ottaa osan Euroopan julkisesta velasta, yhdistää ne rahastoon. Se on hyvä ajatus ja sitä pitäisi tukea, mutta minun ehdotukseni tai sitten Brygel Juncker ehdotukset ovat yhteensopivia ja toisiaan täydentäviä. Pääero on se, että minun ongelmani on se, että vapauttaisin jul- valtioiden budjetit jäsenvaltioissa ja vapauttaa talouspolitiikan niistä rasitteista, joita tulee näistä raskaista sopeutumistoimista. Laitetaan tällaiseen omavaraiseen rahastoon, josta maksetaan ad hoc verolla ja aloitetaan sitten puhtaalta pöydältä. Minun ehdotukselläni on se etu, että <clears throat> vältetään tuhlaamista. Kun mennään takaisin 2007 tilanteeseen, Brygelin katarimuutehdotuksessa voisi olla se vara, että korkean velan maat, jolla on siis kahtovelkaa blue ja red bondit, blue bond and red bonds, niitä voitaisiin rankaista kovin kovasti red bondsien osalta. Joten olisin tässä kovin varovainen, eikä pitäisi myöskään unohtaa toista hyvin tärkeää asiaa, jota komissionkin pitäisi tutkia. Eurooppalaiset pankit, erityisesti saksalaiset, ranskalaiset, belgialaiset, hollantilaiset ja brittipankit, ovat alttiina heikompien maiden velan osalta 15-20 prosenttia PKTstä on tässä osallisena. Eli jos jostain syystä Juncker tremontti ehdotus aiheuttaa sen, että nämä omaisuusrahat romahtavat, niin koko rahoitusjärjestelmä romahtaa Euroopassa, koska siinä täytyisi siis seurata markkinahintoja. Tätä ei tapahdu minun ehdotuksen kanssa, koska minun ehdotukseni siinä laitetaan nämä sellaiseen omavaraiseen järjestelmään, joka rahoittaa itse itsensä. Minä olen ollut 30 vuotta politiikassa ja tiedän, että on hyvin vaikea päästä tällaiseen sopimukseen. Mutta nyt on mielestäni oikea aika kuitenkin ainakin todeta, että mitä varoja on olemassa nykyisessä toiminnassa. Stagnaation riski 5 50 vuoden ajaksi, jossa rangaistaan oikein kovasti kansalaisiamme, joten täytyy alkaa ajatella eh, kollektiivisessa mielessä, koordinoivassa mielessä, ja siinä voidaan saavuttaa paljon. Kiitos paljon. On uh, varmaan aivan totta, että meidän täytyy päästä nyt tästä tilanteesta eteenpäin ilman, että luodaan sellaisia mekanismeja, jotka johtavat meidät seuraavaan sudenkuoppaan. Ikävää, että aika nyt loppui kesken, mutta meillä on hyvin paljon asioita vielä esityslistalla. Kuten totesin, olisi erittäin iloisia, mikäli voisitte kirjallisten kommenttien kautta vielä vastata esitettyihin kysymyksiin. Ilomielen ottaisimme kirjallisikin vastauksia vastaan. Seuraavana asiana esityslistallamme on kohta neljä EUn kansainvälinen sijoituspolitiikka tulevaisuudessa. Esittelijä on David Kaasa. Siellähän hän jo onkin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu EUn kansainvälisestä sijoituspolitiikasta on keskittynyt lähinnä kahdenvälisiin sijoitussopimuksiin ja siihen, miten niitä säädellään sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan. Ja määräykset, jotka antavat EUlle yksinomaisen toimivallan ulkomaisten suorien sijoitusten osalta – Tätä keskustelua on käyty siitä, miten pitkälti komission pitäisi toteuttaa tätä EUn toimivaltaa. Tämä käy selvemmäksi, kun keskustelemme kysymyksistä, jotka suoraan liittyvät komission ehdotukseen konkreettisesta hallinnoida EUn osia. Tässä minä olen keskittynyt pääperiaatteisiin, joita tulisi noudattaa investoinneilla on myönteinen vaikutus kasvun ja työllisyyteen sekä eu että EUn ulkopuolella. Kun ulkomaille suuntautuvilla investoinneilla voi olla kielteinen vaikutus tiettyihin aloihin tai maantieteellisiin alueisiin, niin alueelle tulevat ulkomaiset suorat sijoitukset ovat tärkeitä. Niitä pitää pyrkiä saamaan EUn alueelle tulevaisuudessa myös. Sijoittajat sijoittavat ulkomaille ainoastaan voidessaan olla melko varmiita siitä, varmoja siitä, että investoinnit ovat siellä turvassa. Hyvä, jos voidaan toimia oloissa, jotka ovat vakaat ja melko hyvin ennakoitavissa. Sopimus, joka on nyt voimassa on sopimus, jota tulisi kunnioittaa. Komissiolle pitää antaa tarvittava aika luoda sopimuksia, jotka lopulta huolehtivat kaikista näistä investoinneista. Komissio on todennut, että yksi malli ei sovi kaikkiin yhteyksiin eikä se ole toivottavaakaan. Jotkut maat kärsivät hätää tällaisesta järjestelystä. Siksi on katsottava kaikkia sopimuksia, jotka ovat nyt voimassa, kaikkien sidosryhmien etujen mukaisesti, ottaen huomioon myöskin kumppaneiden asema. Koko ajan on tärkeää huolehtia siitä, että löysitään tietystä varmuudesta. Huolehdimme myöskin siitä, että väliaikaiset vaatimukset, jotka kohdistuvat jäsenvaltioihin, eivät suhteettomasti velvoita yksittäisiä jäsenvaltioita. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikki toimet ovat mahdollisia ja kaikki uudet toimet pitäisi muotoilla niin, että nykyneuvotteluita ei haitata. Minä tässä asiakirjassani olen pyrkinyt keskittymään kaikkein keskeisimpiin kysymyksiin ja toivon, että voimme käydä tätä keskustelua tulevasta investointipolitiikasta ja voimme pitää hyvänä sitä mahdollisuus tehdä jotain tarkistuksia tulevaisuudessa. Toivon, että voimme tehdä läheistä yhteistyötä, jotta voimme käsitellä tätä aihetta rakentavassa hengessä vakavasti otettavalla tapaa. Kiitos. Jean-Luc Kiitoksia. Jean-Luc Justa on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluan puhua nyt varjoesittelijän ominaisuudessa sosialistiryhmän nimissä. Olen erittäin kiitollinen esittelijälle hänen esityksestään. Meillä on kahtalainen tärkeä haaste edessämme. Meidän täytyy ensinnäkin vastata sijoittajien odotukseen ja toisaalta meidän täytyy samalla myötä vaikuttaa unionin talouden kasvuun ja työllisyyteen. Samalla meidän täytyy vastata eri valtioiden odotuksiin. Hyvin monet sopimukset, joita tehtiin vuoden 1959 jälkeen, niitä on yhteensä 3000, ovat pyrkineet siihen, että syrjimättömyys taataan sijoittajien puolella sekä ennen sijoituksia että niiden sijoitusten te- tekemisen jälkeen. Samalla on pyritty varmistamaan kansainvälisen lain noudattaminen. Tämä on erittäin tärkeää yritysten kannalta. Yritysten täytyy voida nauttia oikeusvarmuudesta, huolimatta siitä, missä hän toimii. Euroopan unionin täytyy tunnustaa perusongelma, joka on liittynyt kansainvälisten sijoitussopimusten tekemiseen. Komission jäsenvaltioiden täytyy olla yhdessä vastuussa asiasta. Toisaalta päättyy yrityksen ja yritysinvestointien ja portfoliosijoitusten välillä tehdä selkeä ero, koska, koska Lissabonin sopimuksen myötä kauppapolitiikka kuuluu yksinomaan unionin toimivallan piiriin, että me tarvitsemme jonkin tapaisen toimenpiteen, jolla komissio ja jäsenvaltiot pidetään tässä samassa veneessä. Prioriteettina täytyy olla sijoitusten suojelu. Samalla täytyy lisätä investointien tekemistä edeltävän ajan suojelua ja tasaveroisuutta maailmassa, jossa on kehittyneitä maita, jotka aiemmin olivat suurimpia investoijia ja toisaalta on kehittyviä maita, joten Euroopan unionin ei pidä millään tavalla sulkea ovia mahdollisilta sijoituksilta, vaan pikemminkin varmist, täytyy varmistaa ympäristön ja yhteiskunnallisten kysymysten kannalta kestävä kehitys sijoitustenkin osalta kansainvälisten suuntaviivan mukaisesti ja myöskin riitojen ratkaisun mallit ovat tarpeellisia. Unionin pitäisi tässä yhtyä kansainväliseen sopimukseen, joka liittyy eri maista tulevien sijoittajien keskeiseen riitanratkaisu- ja vastuusopimuksiin, jotka liittyvät yhteisyrityksiin niin ikään. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin esittää muutamia kommentteja tästä lausunnosta. Antaa jotakin niitä herra Kasalle ja muille varjoesittelijöille tulevan yhteistyön osalta. Lissabonin sopimuksen jälkeen erityisesti sen artiklassa 2000 206 ul, ulkois. Ulkomaisten investointipolitiikka on EUn kompetenssissa. Tällä pyritään lisäämään kilpailukykyä ja parantamaan standardeja. EUlla on myöskin suurempi vaikutus tällä tärkeällä alueella. Olen samaa mieltä käsittelijän ehdotusten kanssa ja haluaisin lisätä joitakin. Ensimmäisessä kohdassa, kun puhutaan huonosta ennustettavuudesta sopimuksen osalta, niin sanoisin, että Lissabonin sopimuksessa ei määritellä, että mitä istiseisessä ovat suorat ulkomaiset sijoitukset. Täytyy myös selvittää suojelun standardeja, jotta jätetään vähemmän tulkinnanvaraa välimiesmenettelyille, joiden joissa puuttuu avoimuutta nykyään. Sitten kohdassa, jossa puhutaan kahden välisten investointisopimusten korvaamisesta eh, monenkeskisillä täytyy saada yhtäläiset, yhtäläiset kaikille EU-yhtiöille, koska samat standardit koskevat niitä. Tämä on uusi askel integraation suuntaan. Ja lopuksi haluan lisätä kohdan pk-yrityksistä. Eurooppalaisilla investointisopimuksilla voimme odottaa, että riskejä on vähemmän ja varmuutta enemmän. Tuon pitäisi rohkaista eurooppalaisia pekoyrityksiä investoida ulkomaille myöskin. Pitäisi myöskin varmistaa se, että heidän äänsä kuunnellaan, kuullaan neuvotteluissa. Joten eh, esitän tarkistuksia näiltä tiimoilta. Kiitoksia kovasti ne hyvät kollegat. Do I have another shadow? Kiitoksia. Onko täällä vielä varjoesittelijöitä, jotka haluavat puheenvuoron? Pascal, ole hyvä. Oui, merci. <clears throat> Je vous... Kiitoksia. Haluaisin viitata hyvin nopeasti vain kolmeen seikkaan. Tämä on yhteydessä vaikuttaa tärkeältä muista eurooppalainen keskustelu vastavuoroisuudesta. Tämä pitäisi ottaa mukaan myöskin tämän mietinnön yhteyteen. Tämä on erittäin päivän polttava kysymys, joka satui paljon poliittista vastakaikoa. Myöskin komission puolella toinen elementti olisi tärkeää varmistaa, että että sopimukset, joita tehdään, otetaan huomioon unionin kaikilla alueilla, ei pelkästään kauppapolitiikassa, vaan myöskin ympäristöpuoli ja yhteiskunnalliset kysymykset ja ihmisoikeutta mukaan niin ikään näihin sopimuksiin. Tähän viitattiinkin. Ehkä voitaisiin kehittää jonkinlainen mekanismi konfliktien ratkaisemiseksi, riitojen ratkaisemiseksi. Julkisen sektorin puolelta tätä pitäisi pohtia. Erityisestikin aion näihin kysymyksiin puuttua, kun teen tarkistuksia. Herra Kaasa, haluatteko vielä loppupuheenvuoron? Olkaa hyvä. President Nahsepilli Nabelmaa. Ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä äsken sanotun kanssa. Tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö. Se on pidettävä mielessä. Siksi saamme kirjoittaa vain 1500 sanaa. Siksi ehdotukset josta voimme sopia tulevaisuutta ajatellen. Voitaisiin sinne kyllä ottaa mukaan. Olen liberaaliryhmän kollegan kanssa samaa mieltä siitä, että ei ole selkeästi määritelty tätä Sorin investointien määritelmää. Se pitäisi sinne lisätä ja siellä seuraavassa versiossa saadaan tämä määritelmä. On hyvä, että tulevaisuutta ajatellen selvitetään komission ehdotus, mitä tulee suoriin ulkomaisiin investointeihin. Kysymykset, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, olen ihan samaa mieltä, mutta tässä yhteydessä puhumme lausunnosta, joka koskee EUn kansainvälisiä sijoituksia, joten minä joudun rajoittamaan kantani tästä aiheesta. Kiitos. Kiitoksia paljon. Aikaraja jättämistä varten on 17. tammikuuta 7. helmikuuta asiaa käsitellään valiokunnassa ja valiokunta äänestää äänestäneen 28. helmikuuta, helmikuuta tammikuussa vastuuvaliokunta päättää asiasta ja maaliskuussa meidän pitäisi päästä täysistuntoon. Tältä näyttää alustava aikataulu. Ja kuten David juuri totesi, hänellä on parikin lausuntoa, joten voimme samaten siirtyä kohtaan viisi. Siirtymäjärjestelyt jäsenvaltioiden kolmansien maiden kahden välisiä investointisopimuksia varten on tämän toisen lausunnon aihe, joten puheenvuoro on taas sinun, David. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. En halua käyttää liikaa aikaa. Lissabonin sopimuksen myötä suorat ulkomaiset sijoitukset ovat tulleet nyt yksinomaiseen eu toimivaltaan. Ja tämä on siis yhteistä kauppapolitiikkaa. Kun tämä pidetään mielessä, niin pidän hyvänä komission ehdotusta, jossa pyritään hahmottelemaan siirtymäjärjestelyjä, kun siirretään kahdenvälisiä sopimuksia pelkästään eu toimivaltaan. luonnos pyrkii selventämään viittauksia investointeihin kautta koko tekstin. Niin, että luodaan määritelmä, erityinen määritelmä suorille ulkomaisille investoinneille. Niin kuin komission selonteossa on sanottu 7. heinäkuuta 2010. Tässä käytännössä siis lyhennetään FDI. Tässä pyritään myös vähentämään tarpeetonta byrokratiaa niin, että lyhennetään tätä odotusaikaa, tämä pidämme liiallisena tällä hetkellä. Tämän lisäksi perustuvana tavoitteena pitäisi olla luoda sellainen tilanne, jossa investoijille voidaan tarjota paras mahdollinen varmuus. Tätä taustaa vasten aloittanut mukaan lausekkeita, joiden mukaan komission pitää muuttaa niitä kohtia, jotka ovat selkeitä. Ja ne sitten poistettaisiin lausuntoluonnoksesta. Luonnoksessa. Lausuntoluonnoksessa pitäisi myöskin selventää niitä tilanteista, joissa komissio voi kumota luvan tai peruuttaa luvan jäsenvaltiolle, että sillä voisi olla myös voimassa. Olen myös pyytänyt komissiota antamaan ohjeet, joita jäsenvaltiossa voidaan käyttää täysin vapaaehtoisella pohjalla, jotta voidaan helpottaa sopimusten neuvotteluissa. Tässä voidaan yksilöidä parhaat mahdolliset käytännöt, joilla sopimuksia voidaan neuvotella. Neuvottelusopimukset ovat aikaa vieviä ja monimutkaisia. Jäsenvaltiot sen myötä niille olisi vaikeus, vaikea kumota olemassa olevia sopimuksia antaakseen tilaa eurooppalaiselle sopimukselle. Sen vuoksi komissiolla pitää olla tarpeeksi aikaa viemään läpi syvällisen neuvotteluprosessin, jotta saadaan tulos, joka olisi sekä jäsenvaltioiden että investoijien edun mukainen. Odotan kovasti yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa, jotta voidaan löytää paras mahdollinen ratkaisu tämän asian osalta. Asiahan on hyvin tärkeä. Kiitoksia. Ah, right. This is what you call just in time chairing. Um... Tämä on tästä täsmäajoitusta nyt eh, puheenjohtajan puolelta. Onko meillä varjoesittelijöitä, jotka ovat halukkaita puhumaan? Ramona, loistavaa, että ilmoittaudut vapaaehtoiseksi. Ole hyvä. Uh, uh, some ideas, two, three ideas. Pari ajatusta vain keskusteluiden avaamiseksi esittelijän takka lausunnon laatijan kanssa. Tarkoituksena on luoda kansainväliset säännöt, se kun on kyse kahdenvälisestä investointisopimuksesta, niin näistä olemassa olevista sopimuksista pidetään kiinni ja uusia voidaan neuvotella, mikäli Euroopan komissio antaa luvan niiden solvimiseen. Näiden tarkoituksena varmistaa, että nämä kansainväliset sopimukset eivät ole ristiriidassa EU-lain kanssa, eivätkä ne ole millään tavalla esteenä kehitykselle tai eu politiikan täytäntöpanolle. Kassa haluaisi poistaa tämän viimeisen ehdon, niin minä haluaisin tästä kolmannesta poistosta keskustelen kanssaan, hänen kanssaan, koska en näe, miksi hän tähän pyrkii. Uskoakseni meidän täytyy todellakin keskustella siitä, miten pitkään näitä väliaikaisia toimia täytyy pitää voimassa. Komissiona se kirjoitetaan viiteen vuoteen, Inta-valiokuntaa ehdotetaan neljä vuotta. Minäkin uskon, että viisi vuotta saattaa olla liian pitkä aika. Esittelijä ei esittänyt, että tähän tehtäisiin muutosesitys, joten haluaisin ehkä ottaa tämän vielä uuden puheeksi niin, että saataisiin parempi aikataulu luotua. Olen valmis tekemään yhteistyötä herra Kaasen ja muiden varjoesittelyiden kanssa, jotta saataisiin hedelmällinen keskustelu paremman asetuksen aikaansaamiseksi, jotta kansainvälisesti EUn yritykset voisivat toimia varmeammalla pohjalla. Pascal ja sitten Udo. Uh, Pascal is uh, not speaking. Pascal ei puhukaan, joten Udo, ole hyvä. Ja, Dank, Sharon. Kiitos paljon, Sharon. Minun ryhmäni varjaesittäjä tai Sperman ei valitettavasti voinut vielä olla paikalla onnittelemassa valmistelijaa antamaan omat kommenttinsa. Jotkut näkökannat ovat erityisen tärkeitä tässä varmasti. Hän pitää hyvänä edustaja Kaasan ehdotuksia. Hän halusi huolehtia siitä, että kun EU:ssa on uutta toimivaltaa pitää voida myös esitellä yhteinen määritelmä siitä, mitä tarkoitetaan suorilla ulkomaisilla investoinnilla, sijoituksilla. hän haluaisi tärkeänä ehdottaa. Se on perinteistä Mergen argumentoinnissamme, että kun muutoksia – tehdään, niin pitää ajatella järkevää kehitystä ajatellen ympäristönsuojelua ja sosiaalisia normeja. Tässä olisivat jotkut ehdotuksistamme, joita tulee meidän varjoesittelijältämme. Thank you. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Joten David, haluatko itse vielä kommentoida? mux ħandum, Signora President, eħe, jena diġa tkellimt mal-kollega. Mal en puhu pitkään. Olen puhun jo demarikollegamme kanssa ja olen samaa mieltä hänen näkökulmansa kanssa ja olen samaa mieltä myös liberaaliryhmän kollegan ehdotusten kanssa koskien tarkistusta 20, jossa ehdotan eh, poistoa. Totuus on se, että mutta tämä kohta on liian epämääräinen. Ja halusin antaa enemmän varmuutta investoijille, kun tästä yrityksestä puhutaan. Voin luvata kollegoille, että tästä kohdasta voidaan keskustella, että voidaan selventää sitä. Ja tästä syystä sitä ei tarvitse poistaa ehdotuksesta. Haluaisin kiittää kollegoita rouva ja toivon, että tulevaisuudessa pystymme muuttamaan näitä kahta ehdotusta niin, että saadaan yhdistettyä investointia EUn osalta. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon määräkä tarkistusten jättämiselle jälleen. Tammikuun 17. päivä keskustelemme 7. helmikuuta ja äänestetään ekovaliokunnassa 28. päivä helmikuuta vastuuvaliokunnassa maaliskuussa. Täysistuntokäsittely olisi myös maaliskuussa. Tässä aikataulu. Toistaiseksi nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin kohtaan kuusi. Rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmät. Mietintöluonnoksen käsittely valmistelijana Ashley Fox. Ashley. Kiitos puheenjohtaja. Puhun mahdollisimman lyhyesti. Ensin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet mukana tätä työtä tekemässä. Koska meillä on tämä sana raja, niin voimme, emme voi käsitellä kaikkia aiheita, mutta tarkistusten kautta voimme varmasti hoitaa tämän. Pases, kun tämmöistä erityisesti haluaisin kiittää, ikävä, että hän ei voi olla täällä tänään, mutta kiittäisin häntä kuitenkin hän tekemästään työstä. Minä olen tavannut monet kerrat kollegoita, rajoituslaitosten edustajia, valvovien viranomaisten edustajia, komission edustajia. Tässä työssä olen tullut siihen johtopäätökseen, että minun keskeisin lähestymistapa olisi tämä periaate, jonka mukaan pitää joko noudattaa tai sitten selittää, miksi on poikettu säännöistä. Comply no, or explain periaate juuri on tähän sopiva. Jos ajatellaan Yhdysvaltojen kokemusta, niin deskriptiivinen järjestelmä siellä ei suojellut kriisin aikana paremmin kuin muut lähestymistavat. Ja minusta tuntuu, että me vain haittaisimme rahoituslaitoksia, jos pyrkisimme nyt rajoittamaan niiden toimintaa. Minä vakaasti uskon, että riski on välttämätöntä näiden rahoitusjärjestelmien toiminnassa. Ongelmia syntyy silloin, kun ei suhtauduta vakavasti siihen, minkälaisiin riskeihin lyhdytään, eikä ole järjestelmää, jolla valvotaan, minkälaisiin riskeihin on lähdetty. Ja siksi monet ehdotuksistani pyrkivät oikaisemaan tätä ongelmaa. Erityisesti voidaan näin saada aika kunnollinen riskistrategia. Hallintoneuvosto voi selkeästi päättää, miten mielellään ja minkälaisia riskejä se ottaa. Anta voi toimia vain niin tehokkaasti kuin yksittäiset toimijat siellä noudattavat sääntöjä. Me tarvitsemme rahoituslaitosten johtopaikoille todella osaavia ihmisiä, joilla on riittävästi kokemusta ja asiantuntemusta. Me tarvitsemme monimuotoista kokemusta, asiantuntemusta, monenlaisia henkilöitä sinne johtopaikoille. Ja jos näin on, niin rahoituslaitokset varmasti ovat hyvin valmistautuneita seuraavaan kriisiin, tulipa se sitten eteen koska tahansa. Palkki- ja palkkiokysymykseen. Sitä käsitellään CD3-paketissa. Meidän ei pitäisi nyt toistaa tätä aiemmin tehtyä työtä, ja siksi olen hyvin lyhyesti viitannut palkki- ja palkkiokysymykseen. Tarkastajien osalta sanoisin, että heidän ensimmäinen velvollisuutensa on katsoa – onko heidän saamansa selvitykset oikeita. Meidän ei pitäisi haitata heidän roolia antamalla lisätehtäviä, jotka eivät varsinaisesti kuulu heidän varsinaisen asiantuntemuksensa. Olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että vuoropuhelun on lisättävä valvojien, tarkastajien ja rahoituslaitosten välillä. Tällainen kolmekanta siis. Osakkeen omistajien institutionaalisten erityisesti pitäisi aktiivisemmin – huolehtia siitä, että hallintoneuvosto kantaa vastuunsa toiminnasta ja strategiasta. En haluaisi kuitenkaan, että annetaan osakkeen omistajille tässä velvollisuuksia, koska se ei olisi sopivaa, eikä sitä voitaisi oikeastaan täytäntöönpanakaan ajatuksena. Puheenjohtaja, lopetan puheenvuoroni tähän. Mielelläni teen yhteisiä tarkistuksia kollegoiden kanssa, jotta voidaan ottaa huomioon sellaisia seikkoja, joita tässä lyhyessä tekstissä ei voitu käsitellä. Kiitos. Mr. Kaudry. Kiitoksia, herra Wien. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Um, ik wil om te beginnen de rapporteur, uh, meneer Fox, danken voor het geleverde werk. En... Kiitoksia. Haluaisin kiittää tehdystä työstä herra Foxia ja siitä, miten hän on ottanut työhön mukaan varjoesittelijätkin. Moniin ideoihin on tässä jo puututtu, erityisesti valvonnan osalta ja valvontaviranomaisen roolin osalta ja myöskin yritysjohdon osalta. Mutta tärkeillä alueilla tätä mietintöä voidaan vielä vahventaa ja laajentaa. En ole samaa mieltä siitä, että tämä yritysten johdon yhtenäiset säännöt eivät olisi hyvä lähestymistapa. Juuri finanssikriisi on osoittautunut, että ihan liian yleisluontoisia sopimuksia voidaan tehdä ja tämä johtaa kilpailu, joka ei ole tarpeeksi rehellistä. Joissakin tapauksissa tietysti riittää, että selitetään, miksi ei ole noudatettu sääntöjä, mutta joissakin tapauksissa se ei riitä. Erityisesti riskihallinta ja valvontaa täytyisi vahventaa ja yritysten sisäisiä sisäisessä toimissa valvojien äh, roolia pitäisi laajentaa. Riskinhallintaa täytyy vahventaa niin, että, että, aut, että riippumaton toiminta mahdollistuu. Yrityksen johto, sen toimia täytyy pystyä arvioimaan myös ulkoisesti siitä tavoitteen lähtien, jonka yritys itse tekee. Ja ennen kaikkea ulkoisesti pitäisi pystyä arvioimaan, että missä määrin yritysten johto pystyy arvioimaan riskejä ja hallitsemaan. Sitten johdonjäsenten palkat ja palkkiot, sitä pitäisi, tätä asiaa pitäisi opettaa siihen mietintöön, josta on jo päätetty. Ei pidä kaikkea toistaa, mutta Tietysti täytyisi muotoilla odotuksemme komissiota kohtaan selvästi. Siitä on vihreä kirja, jossa komissio on lähtenyt tiettyihin aloitteisiin ja meidän pitäisi sielläkin nimetä prioriteettimme. Tällä ja muillakin aloilla ehkä teen tarkistusesityksiä, mutta uskon, että varmaankin suurista linjoista päästään sopuun ja saada aikaan rakentavassa hengessä positiivinen mietintö. Um, Pascal, you asked for the floor, yes. Pascal, sinä pyysit puheenvuoroa, eikö totta? Oui, bonjour. Donc je, je Kiitoksia. En voinut osallistua aiempaan kokoukseen valitettavasti, joten tämä osittain ehkä selittää jotkut tarkistukset, jotka haluaisin esittää. Ensinnäkin yleinen visio, joka liittyy itsesääntelyyn ja toisaalta sääntöjen asettamiseen. Kriisin valitessa on havaittu, että itsesääntely ei toimi ja sääntöjä tarvitaan. Pankit ottavat paljon riskejä ja tekevät paljon rahaa ja kilpailevat keskenään, joten pankit eivät voi itse hoitaa asioita, koska jossakin vaiheessa kupla puhkee ja muut joutuvat maksumiehiksi, joten itse sääntelyn dynamiikka ei toimi. Tämä on yksi kriisin opetuksista. Uskon, että kollegani on samaa mieltä. Meidän pitäisi virata komission puolelta. Komissio konkreettisesti puuttuisi kysymykseen. Toinen kysymys, joka liittyy riskeihin, on seuraava. Te sanoitte, että rahoitusjärjestelmän ja pankkien tapa hoitaa riskejä riippuu riskien tasosta ja kapasiteetista puuttua riskeihin. Tämä ei poista sitä, että eri toimijoilla on omat vastuunsa – valvoilla myöskin vastuunsa ja myöskin lainsäätäjällä. Yksi kriisin opetuksista niin ikään, joka liittyy myöskin vihreäseen kirjaan, on se, että mikäli säännöistä tulee liian monimutkaisia, niitä ei voida enää valvoa, ja riskien valvonta, komitea ja ulkoinen valvoja eivät riittävällä tavalla ymmärrä, missä mennään, eivätkä varvivat pysty arvioimaan kunnolla, tai puuttumaan, eivätkä pysty puuttumaan riskeihin – sitingoita esiintyy, joten tämäkin tuli ilmeiseksi kriisin yhteydessä. Tämä pitäisi ottaa mietin mukaan. Riskinhallintakomitean pitäisi ryhtyä tiettyihin toimiin ryhtyin toimiin kompromissitarkistukset on esittävän tai yhteisiä tarkistuksia, jotka viittavat kompetenssiin ja toimivaltaan, joka eri riskikomiteolla on. Ja myöskin komitean jäsenillä pitää olla mahdollisuus myöskin toimia ja arvioida yksityiskohtaisesti tehtyjä ehdotuksia politiikaksi näissä rahoituslaitoksissa, jotka ovat valvonnan alaisuudessa. Toivoisin, että otettaisiin myöskin muut kuin rahoitusriskit, esimerkiksi riski, joka liittyy ilmastonmuutokseen. Pankit antavat tietenkin pitkän aikavälin rahoitusta esimerkiksi energiainfrastruktuureihin tai liikenneinfrastruktuureihin. Mutta mikäli julkinen politiikka muuttuu näiden suhteen, niin sit silloin muutkin kuin rajoitusriskit, esimerkiksi ilmasto, ilmastonmuutosriskit asettavat tiettyjä velvoitteita, asettaa nämä rahoituslaitokset jonkinlaiselle rasituskokeelle ilmastonmuutoksen suhteen, mikäli kaksi prosenttia lämpötila kasvaa, miten tämä vaikuttaa sitten voimaloiden toimintaan tai liikenne rahoitukseen jossa pankki on mukana, koska pankithan, jotka rahoittavat äh, hyvinkin pitkän aikavälin hankkeita, 30, 40, 50 vuoden hankkeita, tänä päivänä ei voida enää jättää huomiotta ilmastonmuutosriskiä, koska silloin ilmastonmuutoksen aiheuttavat riskit ja kustannukset täytyy maksaa, ja pankit ovat tässä etunenässä, ja tämä pitäisi myöskin ottaa pankkien riskejä arvioitaessa huomioon. tarkistuksista 20 toteaisin, tai 20 toteaisin, että hallinto, neuvostot ovat todellinen vallan keskittymä, mutta niin tehtävänä on hoitaa vastuunsa ja arvioida pankkien toimintaa ja usein kun on kyse esimerkiksi rekisteröintikysymyksistä. Silloin ei välttämättä ole välittävää vastapainohallintoneuvostoille niiden toiminta tasapainottamaan. Perussopimuksen, mitä meillä olemme saaneet tiettyjä valtaoikeuksia, me aiomme nyt esittää joitakin tarkistuksia, jotta parlamentin kanta tulee ilmeiseksi. Ja tekstissä ei vielä esitetä lopullista kompromissia, vaan talousvaliokunnan lausunto asiasta. Ja sitten lopuksi neuvottelut tullaan käymään, niin sitten tilanne vielä muokkautuu. Toivottavasti komissio vahvistaa sen äänestyksen tuloksen, joka loppujen lopuksi sitten neuvotteluiden pohjalta saadaan aikaan ennen kuin asia menee neuvoston käsittelyyn. Thank you, Jean-Paul. Kiitoksia, Jean-Paul. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin pyytää rouva Baseskulta anteeksi tätä hankalaa pyytää anteeksi Robaseskun puolesta, koska hän on lentoongelmien vuoksi estynyt tulemasta. Hän olisi toivonut, että tuon viestiä hänen puolestaan herra Foxin mietinnön suhteen. Hän halusi kiittää esittelijä ja esittää joitakin ehdotuksia muutosesityksiksi. Nyt kun sain tilaisuuden puhua, voin omalta osaltani myöskin todeta, että parlamentin tekemä ehdotus tarvitsee vielä vahvistusta ja pönkitystä, koska joissakin maissa nämä ilmiöt ovat jo todellisia, myöskin maassa, jonka tunnen itse kaikkein parhaiten. On olemassa tilanteita, joita taikka järjestelmiä, jotka eivät vielä toimi kunnolla, täytyy vahvistaa, ja joissakin, joistakin maista nämä puuttuvat. Haluaisin yksinkertaisesti vain todeta niille jotka ovat jo puhuneet aiemmin, että tässä pitäisi puhua enemmän eurooppalaisesta valvonnasta kansallisen valvonnan ohella. Tietystikin kansallisellakin tasolla täytyy konkreettisesti valvoa sitä, että sääntöjä noudatetaan, mutta olisi hyvä, mikäli vahvistettaisiin tässä yleisiä sääntöjä. Ja otetaan huomioon myöskin eurooppalainen valvontavalta. Se pesi vahvistaa. Muutoin toteaisin, että Valvontaa pitää todellakin vahvistaa, ja monet muotoilut, joita on esitetty, ovat kyllä hyviä tarkoitusperiltään. Täällä viitataan itsesääntelyyn, ja vaikka en olekaan kaikista ehdotuksista samaa mieltä, jotka Pascal juuri esitti, niin periaatteessa olisin kyllä valmis menemään hänen kanssaan suurin piirtein samalle linjoille. Um, thank you. Um, I'm the... Kiitoksia. Minä olen Alden varjoesittelijä, joten minun täytynee nyt sitten esittää oma kantani tai ryhmäni kanta. Minulla on ollut äh, hieman ongelmia, joten pyydän anteeksi, että olen ollut vaikeasti tavoitettavissa. Tietystikin me voimme liittää jotain yksityiskohtia vielä mukaan. Kohteet, jotka kollegat ovat maininneet, ja nämä ovat äh, hyvinkin tarpeellisia jotkut. Minä olen voimakkaasti suhteellisuusperiaatteen puolesta – hyvinkin paljon asioita voidaan selittää sääntöjen noudattamisella tai noudattamattomuudella, mutta kun tarkastellaan tilannetta, niin, niin joillakin alueilla pitäisi hieman vahvistaa valvontaa sen sijaan, että vain noudataan sääntöjä ja selitetään. Meidän täytyy saada sieltä tasapainoon. En halua nyt mennä Tabens Oxley-tyyppiselle linjalle, koska ongelmia saattaa syntyä, mikäli on liian rajoittava, kuten Sarban ja Oxley. Mikäli on liikaa sääntöä, niin sitten ei laadullisesti tarkastella kokonaisvaltaista tilannetta. Joten meidän täytyy nyt olla huolisia, kun la- laadimme sääntöjä niin, että metsä ei tässä katoa puilta ja että asiat nivoutuvat toisiinsa. Nähdäkseni tämän aihe jota pitää todellakin käsitellä johtokunta- tai tasolla. Tämä johtaa sitten välttävästi ajatukseen siitä, että mikäli hallintoneuvostot ovat mahdollisimman edustavia, en halua edustavuutta pelkästään poliittisen korrektiuden vuoksi, vaan minun nähdäkseni ihmiset täytyy olla asianmukaista kokemusta, mutta joskus joskus on tärkeämpi katsoa, tuleeko ihminen keskustasta vai hieman enemmän oikealta, hieman enemmän vasemmalta, että saisi tasapainoinen kuva. Ehkä voitaisiin hieman parantaa tässä hieman sanamuotoja verrattuna aiemmin sääntöihin niin, että varmistan se, että henkilön asianmukainen kokemus ja pätevyys. Kun lukee komission vihreätä kirjaa, siellä esitetään kysymys, pitäisikö olla enemmän vastuuta. Minun vastaukseni olisi pikemminkin se, että hallintoneuvostojen pitäisi ostaa se vastuu, joka minun nähdäkseni niillä tämänkin asti on ollut. Eli tämä palaa jälleen takaisin ajatukseen, että pitäisi noudattaa jo olemassa olevia sääntöjä ja pystyä sitten olemaan valmis tekemään tiliä teoistaan. Kuinka sitten voidaan vahvistaa tätä puolta riittävän joustavalla tavalla, tämä jää nähtäväksi. Mitä tulee systeemisiin instituutioihin? Minun mielestäni nämä direktiivit ja muut kuin täytäntöpanodirektiivit direktiivit – muut kuin täytäntöön panotehtäviä hoitavat johtajat ovat hyvinkin kiireisiä. Kuinka monessa johtokunnan kokouksessa tai noista kokouksista ne pystyy olemaan? Ehkä pitäisi tämä lukumäärä rajoittaa kolmeen per henkilö. Minä joskus ihmettelen, että miten nämä ihmiset pystyvät kunnan hoitamaan työnsä, mikäli heillä on kolme suurta tehtävää tai enemmän kuin kolme suurta estävää. Minun mielestäni pitäisi jonkinlainen rajoitus tähän asettaa. Tätä minä pohdin. Haluatteko te, että nämä samat ihmiset että kulkevat vain ympyrää sirkuksen tavoin. Ei tämä ole mikään vuokraa itsellesi johtaja järjestelmä, mutta tältä tämä vähän vaikuttaa, varsinkin silloin, kun henkilöllä on esimerkiksi puheenjohtajan asema jossakin hallintoneuvostoksessa, mutta hän toimii monissa muissakin samanaikaisesti, niin toinen huolestuttaa. Mielelläni halusi luoda yhteyden myöskin tilintarkastajien tilintarkastuksen suuntaan niin, että että suhteet, luottamussuhteet eivät kärsi. Joitakin malleja on ollut olemassa siitä, miten nämä roolit eriytetään tai linkitetään toisiinsa. Ja minun mielestäni tuli kysymys, pitäisikö tilintarkastajien Eikö tilintarkastajien olisi pitänyt huomata, että joissakin investointipankeissa oli valtavan suuria kulutilejä, joita ei kunnolla valvottu tai otettu mukaan tilkastuksen. Kyllä tilintarkastajan olisi pitänyt tuon pankkivalvoille ainakin ilmoittaa näistä. Tämä on yksi asia, jota voitaisiin pohtia, eli luoda yhteyksiä tilintarkastuksenkin suuntaan. Ja sitten eh, tilinpäätösmenetelmät, tiedon julkistamisen säännöt ja niin poispäin. Ja sitten tiedottaminen sijoittajien suuntaan, osakkaiden suuntaan. Tämä olisi minun luetteloni valvonta arkkitehtuuripakesista, esisestä jo puhuttiin ja myöskin tarkistuslausekkeesta ja konvergenssia valvontamenetelmistä vastuuviranomaisten tasolla viranomaisten, jotka arvioivat mukaan luottuna konvergenssia ja funktionaalista itsenäisyyttä ja yrityksen omistajaohjauskysymyksiä, tämän tyyppisiä kysymyksiä. Olisi hienoa ehkä hieman pohtia näitä syvällisemminkin tämän mietinnön yhteydessä näitäkin kysymyksiä. Ja parhaita käytänteitä voidaan pohtia, joita myöskin odotetaan yrityksen omistusohjauksen osalta instituutioidenkin tasolla. Oletetaan, että valvonta-arkkitehtuuri olisi kunnossa sekä kansallisella tasolla että Euroopan tasolla. Tämä olisi erittäin hyödyllistä ja olisi hyödyllistä jo parantaa hieman vielä siitä, mitä on jo mukana esesinä tarkistuspaketissa. Haluatko kukaan muu vielä puheenvuoron tämän yhteyteen? Ei. Siinä tapauksessa Ashley, ole hyvä. Well, thank you, Madam Chairman, and thank you also. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös muut kollegat, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Ymmärrän, että aikaan kortilla, joten en kommentoi pidempään. Sanon vain, että lisäkeskusteluita voimme varmasti käydä ja voimme palata keskusteluun, kun tarkistukset on tehty. Kiitos. Thank you very much. That's, that's very brief. Kiitos paljon. Tuo oli hyvin lyhyttä ja ytimekkästä. Aikaraja tarkistuksia varten on 17. tammikuuta 7. helmikuuta tarkastellaan tarkistuksia, äänestetään sitten 16. helmikuuta ja täysistuntoon tämän pitäisi tulla huhtikuun ykkössä istuntoviikolla. Hyvä, sitten siirrymme eteenpäin kuulemiseen. Nyt kuulemme eilisen puheenjohtaja maan edustaja Didier Reindersiä joten istukaa paikoillanne. Reindeer saa kohta puheenvuoron. Okay, update on the time. Aikataulu. Aikataulusta totesin, että tässä on todennäköisesti nyt 10 minuutin luppoaika ennen kuin ministeri saapuu paikalle. Belgian politiikka on tällaista kiimurasta, joten jatkamme 10 minuutin kuluttua. Yes. Right, well, uh, thank you for waiting, Kiitos oikein paljon sitä, että odotitte, kollegat. Pahoittelen, että jouduitte odottamaan, mutta kaikki poliitikot varmasti pystyvät ymmärtämään hankalat budjettipäätökset ja muut sen sellaiset. Olen hyvin iloinen, että voin toivottaa jälleen tervetulleeksi varapääministerin Didier Reynersen, joka ei ole mitenkään vieras meille, koska olemme tavanneet lähestulkoon liian usein, mutta menestyksekkäästi kuitenkin. Ja perinteisesti ECOFIN neuvostosta luopuva puheenjohtaja kertoo Ekonille aikaansaannoksista ja tulevista haasteista. No te jo lopetitte oman kautenne, mutta – Kuten sanoin, se oli erittäin menestyksekäs puheenjohtajakausi, joten olen hyvin iloinen siitä, että nyt joskin vähän myöhässä saamme teiltä kuulla puheenjohtajakaudestanne ja siitä, mitä on luvassa tulevaisuudessa. Mitä puhetta, Didier? Kiitoksia paljon rouva puheenjohtaja Sharon tästä kutsusta ja esittelystä. Voisin vain todeta, että Minulla oli ilo tavata parlamentin jäseneni niin monessa yhteydessä. Ei tämä ole mikään taakka, pikemminkin suuri ilo. Ja menestystäkin saatiin aikaan. Ja ilomielin toivotan teille myöskin hyvää uutta vuotta 2011. Unkari ja Puola ovat tänä vuonna puheenjohtajan roolissa ja toivotan hyvää uutta vuotta myöskin teidän valiokuntani jäsenille. En nyt halua selitellä enempää, koska Tiedätte hyvin, että Belgian puheenjohtajakaudella yhteispäätösmenettely otettiin käyttöön parlamentin kanssa ja oli tärkeää luoda tämä menettely. Muutama sana vain ensin. Ensinnäkin menettelytavasta. Uh, Heinäkuun alussa 2010 tarkoituksena oli luotsata uusi tie jossa toimitaan yhteispäätösmenettelyssä Lissabonin sopimuksen mukaisesti parlamentin kanssa. Ja uskoakseni on erittäin tärkeää aloittaa neuvottelut yhtäältä neuvoston kanssa ja toisaalta parlamentin kanssa, mutta samanaikaisesti koska oli mahdotonta odotella siksi, kunnes selkeä päätös olisi tehty neuvostossa ja sitten minä ensimmäisen käsittelen parlamentin kanssa takaisin toisin päin ensin parlamentin kanssa ja sitten neuvoston kanssa, niin mikäli luodaan tällainen menettely, niin sitten kaikki haluavat pitäytyä tähän samaan menettelyyn jatkossakin ja joskus odotellaan kuukausia ja vuosia neuvotteluita ennen kuin prosessi saadaan päätökseen. Siksi nyt aloitimme ensimmäinen heinäkuuta neuvottelut parlamentin ja neuvoston kanssa valvonnasta ja uudesta valvonta-arkkitehtuurista, ja oli tärkeää aloittaa jo ensimmäinen heinäkuuta. Ja ensinnäkin totesin, että ei tämä ollut mikään pieni menestys puheenjohtajakaudelle vaan totesin, että kiittäisin tässä yhteydessä parlamenttia, varsinkin sinua Sharon ja myöskin esittelijöitä ja jotakin valiokuntan jäseniä, koska oli erittäin tärkeää saada aikaan sopu parlamentin puolella siitä, että lykätään jotakin äänestyksiä tuonemmaksi. En nyt halua palata tähän keskusteluun ja toistaa sitä, mutta oli täysin selkeää, että meillä oli täysin sama visio. Halusimme edetä neuvotteluiden kanssa ja päästä sopimukseen ja syyskuussa. IMF-direktiivi ja osittain uusi asetus luottoluokituslaitoksista saatiin aikaan. Rahoitussektorilla, finanssisektorilla on yksi tärkeä tavoite. Uusi arkkitehtuuri rahamarkkinoiden valvontaa varten. Oli hienoa, että tämä onnistui yhteisymmärrys syntyi neuvostolla, neuvoston puolella ja suuremmista parlamentissa. Tämä päti myöskin tähän luottoluokituslaitosdirektiivin. Kummankin direktiivin osalta me onnistumme työssämme ja jotakin direktiiviä on tällä hetkellä työstettävänä. Tuleva puheenjohtajakausi ja nykyinen puheenjohtajakausi vievät niitä eteenpäin, mutta toisaalta vuoden 2011 alussa, mikäli sallitte minun sanoa, tarkoituksena pistää täytäntöön tätä ensimmäistä pakettia joten uuden arkkitehtuurin täytäntöönpano alkaa nyt. Oli erittäin tärkeää todellakin aloittaa tämä työ mahdollisimman pian, nyt kun uudet ihmiset ovat vastuussa. Kolme uutta viranomaista, pankit, markkinat ja rahoituslaitokset, vakuutuslaitokset. Michel Barnierin avulla onnistuimme luomaan tällaisen lyhyen luettelon eri tärkeistä seikoista nyt ihmiset, jotka vastaavat valvonsa jäsenvaltioiden suunnalla, pystyvät tekemään valintoja. Kuten hyvin tiedätte, me järjestämme yhteistuumin parlamentissa kuulemistilaisuuden ennen kuin nimitetään uudet puheenjohtajat, systeemisen riski, lautakunnan puheenjohtaja, joka nyt yhteistuumin päätettiin perustaa, ja EKPn tehtäväksi jää johtaa tätä uutta komiteaa. Joten ensimmäinen osa prosessia rahoitusmarkkinoiden suhteen pistetään nyt täytäntöön ja konkreettisesti saadaan päätettyä tämä luku. Ensimmäiset opetukset on voitu nyt saada rahoituskriisistä. Ensimmäiset opit on nyt opittu. Ja nyt on luotu uuden tyyppistä valvontaa, uusia viranomaisia. Toivon, ja olen varma, että parlamentinkin myötävaikutuksilla ja valiokuntanne avulla uskon, että vuosi vuodelta kuukausi kuukaudelta tullaan näkemään yhä eurooppalaisempi visio rahoitussektorista, finanssisektorista. Ja sitten nähdään, onko meidän työmme onnistunut. Kolme uutta viranomaista saavat pikkuhiljaa enemmän tehtäviä. Ensimmäisenä ehkä ESMA – Tehän muistatte, että ESMA valvoo luottoluokituslaitoksia. Joskus niitä on ollut hyvin vaikea käsitellä. Ja toisaalta haluaisin todeta, että teemme hyvin paljon työtä myöskin tällä kaudella rahamarkkinoiden valvonnan kuntoon saattamiseksi. Pelkiä puheenjohtaja maana, maana pyrki, toimimaan Herman van Rompuy neuvoston pysyvän puheenjohtajan perustaman työryhmänä avulla hoitaakseen rahamarkkinavalvonnan kuntoon. Syyskuun lopulla saatiin ensimmäiset lainsäädäntöehdotukset komissiolta. Tarkoituksena puheenjohtajakaudellamme oli viedä eteenpäin näitä ehdotuksia. Ja aiemmin jo viittasinkin keskusteluihin, joita tullaan käymään parlamentin kanssa mahdollisimman pian. Edellisellä kerralla talousvaliokunnan kanssa keskusteltiin jo tietyistä seikoista. Esittelijä sitten ryhtyi tekemään työtään ja todennäköisesti ensimmäisen neli, neljäs vuoden aikana, vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana, tullaan käymään todellisia varsinaisia keskusteluita Parmetin kanssa. Toivottavasti tämä toteutuu samoissa olosuhteissa kuin silloin, kun tehtiin työtarhamarkkinoiden valvonnan osalta. Teksti on, tekstiehdotus on saatu komissiolta ja työryhmä niin ikään on tehnyt oman työnsä. Nyt ollaan pistämässä sitten täytäntöön tätä valvontapakettia Belgia puheenjohtajakaudellaan pyrkii edistämään myöskin tästä eurooppalaista ohjauskausi-ajatusta – Muutoin toteaisin, että keskustelu jatkuu parlamentin kanssa edelleenkin ja esittelijät tekevät jatkavat työtään aiheen eteenpäin viemiseksi ja kehittämiseksi. Neuvoston puolellakin pohditaan erinäisiä sanktioita tai seuraamuksia, joita voidaan langettaa silloin, kun ongelmia syntyy, silloin, kun on kyse kasvu- ja vakaussopimuksesta – tähän, en halusi tämän enempää pureuta, koska valmistelevaa työtä vasta ollaan tekemässä. Teksti ehdotus on saatu ja parlamentti tekee oman työnsä niin ikäisen suhteen. Sitten verotuksesta. Meillä on ollut e- mahdollisuus myöskin tämän suhteen edetä puheenjohtajakaudella. Mä en nyt haluaisi mennä kaikkiin teknisiin kysymyksiin, arvonlisäveroon ja uusiin menettelyihin, jotka liittyvät tiettyihin valtioiden toimiin silloin, kun peritään alvia. Asiat ovat edistyneet ja myöskin taistelupetoksia vastaan on edistynyt hallinnollisen yhteistyönkin kautta. Erään huomautuksen haluaisin esittää. Yksimielinen päätös oli tarpeellinen rahoitusmarkkinoiden valvonnan kuntoon saattamiseksi. Uudet eurooppalaiset viranomaiset tulevat nyt tekemään työnsä verotuksen suhteen yksimielisyys vielä puuttuu. Kompromissia nyt ollaan hiomassa verotuskysymysten saralla aikaansaatavan hallinnollisen yhteistyön edistämiseksi jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioiden kanssa pitäisi tehdä työtä niin, että paremmin saataisiin tietoa verotuskysymyksistä ja jotta voisimme paremmin vaihtaa tietoja ja estää petoksia. Tulevaisuudessa tietojenvaihtoa halutaan tehostaa. Lisäksi tulemme jatkamaan työtä, jota on jo tehty pankkialan verotuksen kuntoon saattamiseksi ja sillä puolella perittyjen maksujen kuntoon saattamiseksi. Lisäksi jatkamme keskustelua, jota Belgia aloitti puheenjohtajakaudellaan ei pelkästään Eurooppa-neuvoston tasolla, vaan myöskin IMFn piirissä ja G20-maiden kanssa kaikissa yhteyksissä, joissa vain keskusteltiin asiasta. Eli kyse on transaktioverosta. Tämä on erittäin vaikea kysymys, mutta eri yhteyksissä olemme pyrkineet pistämään liikkeelle työtä tämän aikaansaamiseksi ja käytännön toimien pohtimiseksi, jotta voitaisiin tämä vero saada käyttöön. Keskustelut hyvinkin teknisiä, mutta toisaalta myöskin hyvin poliittisia. Nyt on todellista tahtoa eri valtiossa saada aikaan tämän tyyppinen vero. Tämä on erittäin tärkeä elementti, jonka suhteen toivoisimme edistystä. Ja lopuksi vielä päättäisin tämän lyhyen raporttini, tilannekatsaukseni, seikkaan, joka usein otteeseen on mainittukin. Mainitsin nyt kaksi seikkaa me pyrimme saamaan aikaan edistystä julkisen talouden laadun parantamiseksi. Emme pelkästään keskittyneet siihen, että jäsenvaltiot kunnioittavat lukujen tasolla Maastrichtin sopimusta ja kasvu- ja vakaussopimusta. Tätä kolmen prosentin PKT-rajaa esimerkiksi valtion alijäämän suhteen ja 60 prosentin velkaantuneisuusraja ja niin poispäin, vaan tarkastelee muitakin kriteerejä. Nyt voidaan todeta, että kun on kyse yhteiskunnallisesta yhteiskunnallisesta vaatimuksesta, koulutuksesta, tietoyhteiskunnasta, väestön ikääntymisestä ja terveydenhoidosta ja muista kehityskuluista, esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta ja riittävien varojen ohjaamisesta tätä työtä varten ja niiden maiden auttamisesta niin ikään kyse, jotka eivät itse pysty mukautumaan tai varautumaan ilmastonmuutokseen. Näistäkin seikoista kaikista puhuttiin Euroopan neuvoston tasolla ja myöskin eläkejärjestelmien tehokkuus, terveydenhoito ja myöskin koulutusalan markkinat. Ne ovat yhtä tärkeitä niin ikään ja myöskin budjettikeskustelun yhteydessä nämä alat tullaan muistamaan. Ja hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. Ja tilastot ovat myöskin tärkeä osa keskustelua. Joskin maissa tilastojen suhteen on ongelmia. Ja täytyy varmistaa, että tilastot antavat meille todellisen kuvan, riittävän kuvan tilanteesta, jotta voitaisiin keskustelussa mennä vielä pidemmälle – kun on kyse esimerkiksi koulutusmenoista, terveydenhoitomenoista ja eläkemenoista. Meillä on vaikea hieman saada koko ajan tästä kuvatilanteesta, mikäli ei ole luotettavia ja vertailukelpoisia tilastotietoja käytettävissä koko unionin tasolla. Toinen seikka, jonka haluaisin vielä mainita tässä yhteydessä, liittyy budjetin sisältöön ja myöskin siihen, miten Euroopan unionin jäsenvaltiota toimivat kansainvälisissä yhteyksissä, kansainvälisissä instituutioissa, esimerkiksi kansainvälisessä valuuttarahastossa. Karel, me halusimme saada aikaan keskustelua muiden kumppaneidemme kanssa maailmanlaajuisella tasolla, jotta voisimme eri tavalla järjestää pöydän silloin, kun kansainvälisiä keskusteluita käydään, jotta nousevan talouden maat ja köyhätkin maat olisivat mukana keskustelussa. G20-maissa, G20-maiden kanssa käytiin keskustelua myöskin uudelleen suuntautumisesta sen työssä. Ja me pyrimme myöskin käyttämään hyväksi sitä, että Ranska toimii G20-maiden puheenjohtajana tänä vuonna. Toivottavasti nyt konvergenssia saadaan aikaan, kun eurooppalainen maa on puheenjohtajana IMFn yhteydessä, niin ikään halutaan, ja G20-maiden kokouksissa niin ikään halutaan hieman pöytä järjestää uudella tavalla, tai heistömäjärjestys pistää uusiksi. Tässä oli tärkeimmät teemat, joiden suhteen saimme aikaan edistystä puheenjohtajakaudellamme. Nyt haluaisin oikeastaan päättää tämän avajaispuheenvuoroni niin tähän ja kiitän jälleen kerran tilaisuudesta olla täällä ja kertoa koordinaattorille varjoesittelijöille, jotka olen tavannut aikaisemminkin jo, että olen erittäin kiloinen siitä, että yhteistyö toimii niin hyvin teidän kanssanne. Teen erittäin tehokasta yhteistyötä ja saimme monessakin suhteessa hyvää tulosta aikaan tekstinkin muodossa parlamentissa ja neuvoston puolella on usein sellainen tunne, että joutuu pohtimaan, onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Minä toteaisin, että mikäli tuntuu siltä, että lasi on puoliksi täynnä, niin silloin seuraava puheenjohtajamaa voi jatkaa hyvältä pohjalta sitä samaa työtä, jota on tehty aikaisemminkin. Tietysti aina ei voi tyydyttää kaikkia, kaikki eivät koskaan ole tyytyväisiä, mutta kiittäisin teitä yhteistyöstä edellisen, ku, edellisen kuuden kuukauden aikana. Ja nyt Trio puheenjohtajuus tekee työtään. Espanja tulee jatkamaan sitten Unkarin jälkeen tätä meidän alulle panelemamme työtä. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Gauzes, Udo Bullman, Diogo Feo, Philippe Lamberts and Wolf Klintz, um, who want to make comments. So starting with you. Tässä puheenvuoropyynnössä Jean-Paul ensin. Kiitos rouva puheenjohtaja, herra ministeri, ECOFIN-neuvoston puheenjohtaja, Puhun aivan lyhyesti vain, jotta voitte vielä itsekin puhua ennen kuin olette poistumaan. Haluaisimme toivottaa kansanpuolen ryhmän hyvän vuoden, tai hyvän uuden vuoden toivotukset teille ja kaikkia onnea ja menestystä jatkossa. Te olette toimineet erittäin dynaamisesti ja onnistuneet hyvin paljon työssänne. Ja haluaisin jälleen kerran kiittää teitä siitä, että hyvin voimakkaasti otitte parlamentin mukaan yhteistyöhön ja ja saatiin monissakin suhteessa yhteistyöllä aikaan hyvää tulosta. Pieni pyyntö kuitenkin teille. Kun te viittasitte valvontakysymykseen täysistunnossa, te totesitte, että tämä on historian askel Euroopan suhteen, Euroopan historiassa. Te olette oikeassa. Tämä oli meille kaikille suuri askel eteenpäin. On siinä, että kiittäisitte kiittäisitte huomiota erä, eräisen seikkaan toteaisin, että te puhutte erittäin autoritaarisella äänellä puheenjohtajakaudellanne. Kyse on valinnasta ja valinta on symbolinen usein. Eurooppalaiset valvontaviranomaiset ovat tärkeä askel Euroopassa, kun pyritään valvomaan rahoitusalan riskejä ilman, että puheenjohtajamaa toiminnan autoritaarisesti ja pystyy toimimaan näin kiistattomalla tavalla Ilman tätä emme olisi saaneet aikaan hyvää tulosta näin monimutkaisessa kysymyksessä. Imago ja symbolit ovat erittäin tärkeitä, myöskin silloin kun pistetään täytäntöön näitä instituutioita ja toimia. Nyt ei pidä unohtaa sitä, että eurooppalainen valvonta on todellakin historian seikka Euroopassa, eikä pidä nyt jättää käyttämättä uutta tilaisuutta, joka Euroopalle avautuu. Haluaisin kiittää teitä kaikesta työstä, jota teitte puheenjohtajakaudellanne. Kiitos. Herr Minister, ich kann mich dem nur anschließen, was... Voimme yhtyä mitä Jean puhui. Jokainen lause on ihan oikein siitä, mitä tulee valvontaviranomaisten toimintaan. Se on testi. Me sosiaalidemokraatit emme ole aina olleet samaa mieltä kanssanne puheenjohtajakautenne aikana. Emme ole vieläkään. Eikä sitä vaaditakaan. Eihän täällä ole aina yhtä yhteistä käsitystä Mutta se, että teillä olisi avoin mieli ja rakentava lähestymistapa, ja kun näin on teillä ollut ja olette auttaneet vetää eteenpäin, niin siitä on kyse. Tässä on siis kyseessä testi, että millä vakavuudella Euroopassa politiikkaa tehdään ja se mitä kansalaiset tämän näkevät. Haluan esille yhteen asian, joka usein ohitetaan, on se, että eurooppalaiset instituutit, niillä olisi rohkeutta ja järkeä antaa vastata omista poliittisista päätöksistään. Se meidän täytyy tehdä. Se on tässä vain pieni esimerkki siitä, mutta on monia muita suuria esimerkkejä, jotka meitä arvostavat. Jos haluatte seurata meidän työtämme samalla voimalla ja rakentavuudella, niin se on todellakin tervetullutta tässä talossa. Kiitoksia. Kiitos. obrigado. Eu gostaria de começar por cumprimentar. Kiitos, puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella ministeriä. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä viimeksi kuluneen kuuden kuukauden aikana, erityisesti suhteessaan Euroopan parlamenttiin. Minä olin, olin yksi esittelijöistä – myös hallinnon alalla ja olen hyvin kiitollinen siitä, että hän teki niin hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Pari suoraa kysymystä. Ensinnäkin haluaisin mielelläni kuulla, miten suhtaudut euron tulevaisuuteen. Tiedämme kaikki, mitä on tapahtunut ja vielä tänään on niin, että jotkut kansainväliset yritykset pohtivat sitä, miten kasvasta voitaisiin Portugalissa käyttää. Miten suhtaudutte tämän tyyppisiin uutisiin? Ja sitten taloushallinnosta vielä. Miten suhtaudutte velvoitteeseen edistää velan purkamista tietty määrä vuosittain ja miten suhtaudutte tuohon sanktiokysymykseen? Tämä kiinnostaa erityisesti, kun oikeastaan äh, vapaus, sop, vakaussopimusta. Time is limited. Just go through all of the list because we've got it. lähe koko listaa läpi, kun aika on <clears throat> rajoitettu. Mutta Philip seuraavaksi. Chair, uh, Kiitoksia entinen neuvoston puheenjohtaja. Minäkin olen pelkialainen ja totesin, että minä olin suorastaan ylpeä siitä tavasta, jolla Belgia hoiti puheenjohtajakauden. Ainakin teidän alallanne saatiin hyvin paljon edistystä aikaan. Uskon, että te otitte erittäin vakavasti tämän roolin ja hoiditte työtänne erittäin dynaamisesti – Toivon, että tämä jatkuu Unkarin ja Espanjan kaudella. Ei ole mikään yllätys, mikäli Unkarin kaudella eivät asiat hoidu niin hyvin kuin teidän kaudella, mutta kiitoksia edellisestä kuudesta kuukaudesta valvonnan, valvontapaketin osalta. Totesin, että jossakin tapauksessa on vain yksi ainoa ehdokas, joka on tarjolla ja ehdokkaiden määrä ja laatu on seikka, jotta voitaisiin ehkä kommentoida, mitä taloushallintoon tulee. On seikka, josta ei ole paljonkaan puhuttu, ainakaan julkisesti, esimerkiksi makrotaloudellinen valvonta. On puhuttu tulostauloista ja valvonnasta – Voisitko kertoa, minkälaista keskusta neuvoston puolella on käyty, koska nythän on toivottu, että ehdotuksia saataisiin aikaan, ja parlamentti tietystikin toivoo, että ehdotus tehtäisiin. Ja mielelläni kuulisin teidän visionne asiasta. Ja lopuksi, kun, nyt kun teillä ei mennä ehkä vapaa-aikaa puheenjohtajakauden päätyttyä, ja pian Voitte myöskin antaa puolen puheenjohtajan tehtävätä eteenpäin. En tunne teitä kovinkaan hyvin, niin, mutta kuitenkin toivon, että <laughs> ja teillä on aika lukea tämä kirjanen, jonka nyt teille lahjoitan. Okay, so now, now, now he has his bedtime reading. Well. Nyt on iltalukemista. No, seuraavaksi Äh, Viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana meillä oli kaksi puheenjohtajuutta, Belgian puheenjohtaja kausi ja sitten Helman Ferrompoi pysyvänä, pysyvänä puheenjohtajana ensimmäistä kertaa näin. Ja miten teidän kokemuksenne mukaan, teidän kannaltanne tämä yhteistyö pysyvän neuvoston puheenjohtajan ja vaihtuvan puheenjohtajan välillä yhteistyö toimi? Oliko tämä todella edistysaskel, kuten kuvittelimme alun perin, vai onko se oikeastaan vain tuollainen lisää monimutkaistava tekijä, kun unioni on riittävän monimutkainen joka tapauksessa? Thank you. Uh, Eldiko. Kiitoksia. Eldiko ja sitten Kei viimeisenä. Hyvä ministeri, olemme kovin kiitollisia tästä, näistä aktiivisista pyrkimyksistä, joita Belgialla on ollut puheenjohtajamaana. Ja että te olette valmistaneet monia asioita välitettäväksi edelleen Unkarille. Jo tämä puoli täysin joka meidän täytyy ottaa mukaan. Trio tietysti tarjoaa jatkuvuutta edessä olevien tehtävien ratkaisussa. Eli jatkamme teidän työtänne. Samaan aikaan voidaan nähdä, että on painotuksen vaihto, muutos, vahva tällainen 2011 vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta toiskin, toisellakin vuosipuoliskolla puolueen puheenjohtajakauden aikana. Usein käsitellään elpymistä ja talouskasvua, mutta sitä ei paljon todellisuudessa esiinny Euroopassa. Me tietysti perimme tämän vaikean asiatilan, jossa täytyy ohjata kehityskulkuja. Jäsenvaltiot painivat suurta velkojen kanssa, mikä asettaa eurovakauden vaaraan. Unkarilla on hyvin positiivinen kanta tähän, tai positiivinen asema, koska 2020 strategia ja sen oma talouspolitiikka sopivat hyvin yhteen, koska mekin painotamme rahoitusvakautta. Tietysti metodit voivat olla erilaisia kussakin jäsenvaltiossa, mutta tavoite on yhteinen. Lähitulvaisuuden haasteet oli sitten kyse taloushallinnosta tai eurooppalaisesta talouspolitiikan ohjausjaksosta tai kohesiopolitiikan reformista tai YMPn uudistuksista tai uudesta budjettisuunnitteluperiodista. Kaikki nämä tuovat mukanaan uusia haasteita myöskin Unkarille, joka siis nyt hoitaa ensimmäistä puheenjohtajuuttaan. Eli kovasti tehtävää meillä on mielestäni on oikea ratkaisu. Jos lähdemme hoitamaan varkean varkentavalta pohjalta perustuen konsensukseen, mutta myöskin niin, että ollaan päättäväisiä, että saadaan päätökseen avoimena olevat asiat. Puoli oleva lasi. Se tietysti halutaan täyteen ja jättää sitten lasi puolelle. Toisaalta kun ollaan Lissabonin jälkeisessä ajassa, niin meillä on ihan täysin uusia tehtäviä jokaiselle kiertävälle puheenjohtajamaalle. Ja pysyvän puheenjohtajan ja kiertävän välinen suhde on tietysti joskus vaikea. Joten loppujen lopuksi voin kertoa, että Unkarin puheenjohtajamaana haluaisi edelleen justeerata, hienosäätää tätä näiden tehtävien välistä tasapainoa. Thank you, Madam Chairman, and I'm... Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa halusin vain sydämellisesti kiittää ja onnitella ministeriä hänen tekemästään työstä – puolivuotiskaudellaan. Hän on ollut puheenjohtajana hyvin hankalina aikoina ja joskus on löytänyt erittäin hyviä teitä ratkaista ongelmia. Hän on löytänyt ratkaisuja silloin, kun se on näyttänyt mahdottomalta. Erityisesti kiittäisin siitä, että hän oli valmis näkemään sen, että kaikilla ei tarvitse olla ihan samaa mielipidettä ja joskus kompromissin löytäminen on mahdollista. Eri jäsenvaltiot ovat ajaneet hyvin erilaisia kantojaan. Monissa kysymyksissä viime kuukausina. Ja te olette jotenkin voineet ratkaista kysymyksiä. Teidän neuvottelutaitonne varmasti jäävät muistiin. Kiitos. Um, uh, uh, Tässä varmaan oli kovasti ansaittuja kehuja. Ja ennen kuin nyt lähdette, niin Euroopan makrotaloudellisen seurannan ongelmat voisit ratkaista. Miksi ei ole enempää ehdokkaita tähän ja no niin, muutenkin ongelmia. No, meillä on kuitenkin vastaanotto odottamassa tuolla tilaisuus tuolla ulkopuolella, joten voisimmeko kuulla loppuajatuksenne näistä aika suurista ongelmista? Jos edette, edelleen olette mukana, tiedän, kun niitä yritetään ratkaista. Kiitoksia näistä positiivisista kommenteista kun ihmiset tietävät, mitä toinen sanoo, niin helppo keskustella aina sitten löytyy kompromissi. Joskus Pelkiässä se on vaikeaa, mutta meillä on pitkät perinteet, joten mikseipä sitten avoimella tasolla keskusteltaisi. Tämä on minulle suuri ilo ja olen varma, että Unkarin kaudella tulevina kausina tämä sama työ jatkuu ja pystymme ratkaisemaan joitakin visaisia kysymyksiä. Mitä tulee esitetyn kysymykseen. Nyt puhun sähkösaman tyylin, koska aika on niin vähän eri näihin valvontaelimiin täällä viitattiin. Ja siihen, että ne pitäisi antaa mahdollisimman paljon arvovaltaa ja itsenäisyyttä. Ja parlamentin täytyy olla mukana valvonnassa näitä elimiä. Nyt on laadittu tällainen shortlist ehdokkaista, ehdokkaista valvontaviranomaisen johtokuntaan neuvosto tekee päätöksen, lopullisen sellaisen. Ja oli suorastaan hämmästyttävä nähdä, kuinka vähän näitä ehdokkaita oli, mutta täytyy muistaa, että usein kun on joitakin erittäin arvovalta henkilöitä ehdolle, sitten jotkut muut sitten hieman epäröivät. Ja sitten joskus saattaa olla, että hyvin erinomaisia kandidaatteja sitten saadaan valituksi. Ja ris- systeemisen riskejä arvioivan arvioivan komitean työstä totesin, että EKP hoitaa nämä mietityskysymykset. Ja viimeinen sana vielä tästä seikasta suuntaviivoista ja siitä, että parlamentti voi kuulla myöskin valvontaelimen ehdokkaita. Komissio, valvonta, komissio on mukana tässä työssä, mutta parlamentilla on mahdollisuus kutsua nämä henkilöt myöskin kuultavakseen. Mitä sitten tulee kommentteja, jotka liittyvät euroon ja makrotalousvalvontaa ja Kreikkaan? Nämä seikat liittyvät toisiinsa. Kriisin yhteydessä on havaittu ongelmia ja nyt tarvitaan riittävät instrumentit ongelmien välttämiseksi tulevina vuosina olen vakuuttunut siitä, että parvinta kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja saadaan aikaan interventiomekanismit, joiden kautta pystytään riittävällä tavalla toimimaan, jotta varmistetaan eurovyöhykkeen vakaus. Vuosta 2013 eteenpäin mekanismin on määrä toimia niin, että EKP pystyy toimimaan turvallisiin mielin myöskin, kun se itse tekee omia interventioitaan. Tämä on vakautta rajoittaa myöskin jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksia, mahdollistaa sen, että eri jäsenvaltioita joutuvat hyväksymään tietyt ehdot, jotta ne voivat saada tiettyä apua käyttäensä. Jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä tiettyihin toimiin saattaakseen oman taloutensa tasapainoon keskipitkällä aikavälillä kasvu- ja sopimuksen sääntöjen mukaisesti. Mitä valvontakysymykseen tulee neuvoston puolella, vaikuttaa näyttää ilmapiiri olevan suotuisa sen suhteen, että ryhtäisin normi, normien avulla, lukujen avulla leikkaamaan velkaa, myöskin lukuina laskettuna. Nyt on objektiiviset tavoitteet annettu, ei pelkästään yleisiä suuntaviivoja. Ja sanktioista on keskusteltu ja menettelytavoista ja tarpeesta pistää täytäntöön sanktioita, seuraamuksia. Mutta kuinka pitkälle sitten mennään sanktioiden suhteen? sitten Pitäisikö periä korkoja vai ei? Poliittisen keskustelun on käyty esimerkiksi siitä, pitäisikö neuvoston puolella tältä, tältä maalta ottaa äänioikeus pois. Minä hieman epäröin tämän tyyppistä menettelyiden suhteen, koska hallitus ja parlamentti, mikäli menettävät mahdollisuuden osallistua kysymykseen, metatason osallistua päätöksentekoon. Tämä on hyvin äh, rankka ase. Mutta kun on makrotausvalvonnasta kyse neuvoston puolella, tullaan saamaan raportti eläkkeistä, terveydenhoidosta, koulutusmenoista ja makrotalouspolitiikan puolella tullaan ottamaan huomioon myöskin vela, velan kehittyminen, valtion talouden alijäämien kehittyminen, kasvu, työllisyys, korkotaso, työpaikkojen laatu ja myöskin maan kyky rahoittaa väestön ikääntymisen mukanaan tuomat kustannukset. Tarkoitanko se myöskin helpottaa taistelua ilmastonmuutosta vastaan? Kaikki nämä parametreita tullaan ottamaan huomioon ja tullaan integroimaan silloin, kun tarkastellaan makrotalousvalvontaa parametrien täytyy olla riittävän kattavia niin, että saadaan selkeää sisältöä keskustelulle julkisen talouden menopuolesta Unkarin puheenjohtajakaudella. Jatketaan siitä, mihin pelkien kaudella päästiin. En nyt haluaisi millään tavalla kommentoida eri valtioiden toimintakykyä toteuttaa tehtäviään, mutta Puolan toimet esimerkiksi ja se, että saadaanko tämä vesiasi täytettyä. En halua sitä kysymystä kommentoida. Mutta mitä puheenjohtajakauden toimintaan tulee, ei, ei minun tarvitse täällä muistuttaa teitä siitä, että Euroopan arkkitehtuuri on monimutkainen. Te tiedätte yhtä kuin minäkin, mutta Belgian puheenjohtajakausi osoitti, kuinka voimme tehdä yhteistyötä kaikkien instituutioiden kanssa, jotka mukana keskustelussa euroryhmän puolella ja myöskin ECOFIN-neuvostossa. Meillä on euroryhmässä myöskin pysyvä puheenjohtajuus ja neuvoston puolella pysyvä puheenjohtajuus, jotka ovat suorassa yhteydessä sen komission ja myöskin EKPn kanssa tehdään läheistä yhteistyötä. Nyt on tämä saatu hoitumaan suhteellisen hyvin ja pysyvä puheenjohtajuus ja pysyvä puheenjohtaja on Belgialla tällä hetkellä, niin toteaisin, että nyt pitäisi toimia sellaisella tavalla, että tässä toimitaan pikemminkin, puheenjohtaja toimii pikemminkin koordinaattorin roolina. Pelkiä Belgia pyrkii toimimaan erilaisena tyyppisen koordinaattorina eri jäsenvaltioiden ja valtioiden päämiesten välillä. Nyt tämä kokousten johtaminen ei ole enää tämän vaihtuvan puheenjohtajamaan tehtävänä, vaan pysyvän. Edellinen puheen, edellisellä puheenjohtajakaudella pyrittiin hoitamaan se hieman eri tavalla. Kaksi ministeriä, jotka tulevat samasta poliittisesta perheestä ja samasta maasta, uskoakseni tätä heidän kartoittamansa tietä tullaan toivottavasti seuraamaan jatkossakin ja neuvoston puolella puheenjohtajuus toivottavasti hoituu sellaisella tavalla, että kansalliset viranomaiset keskittyvät eri neuvoston ryhmittymien, eri neuvoston ryhmittymien johtamiseen ja koordinointitoimeen. Ja sitten varsinainen neuvoston johtaminen jää pysyvälle puheenjohtajalle. Todennäköisesti riittää tai jonkinlaisia muutoksia varmaan tähän käytäntöön tulee tulemaan, mutta en ole koskaan salannut sitä seikkaa, että haluaisin lämpimästi kiittää teitä kaikista niistä onnitteluista ja hienoista sanoista, joita on kuullut Belgia Euroopan unionin perustajan maana, kun se on pyrkinyt johtamaan instituutiota, on pystynyt toimimaan niin hyvin, koska se tuntee toimilemet niin hyvin. Usein kokoonnutaan Brysselissä nimenomaan – ja haluaisin kiittää siitä tosiasiasta, että kokouksen on voitu järjestää samalla kadulla, jolla kansallikin hallitus kokoontuu. Tämä on aika harvinaista muille. Tämä puheenjohtajan toiminnan on ollut hieman monimutkaisempaa, mutta tämäkin on helpottanut sitä organisaatiota tai tapaa järjestää työ Belgian puheenjohtajakaudella. Uskon, että nyt tietä on kartoitettu eteenpäinkin. Toivottavasti tätä samaa esimerkkiä voidaan noudattaa jatkossakin. Nyt joudun puhumaan sähkösanna tyyliin ja todellista keskustelua ei voida nyt käydä, mutta olen erittäin iloinen siitä, että olen voinut osallistua parlamentin työhön. Nyt edellisestä puheenjohtajakaudesta asiat ovat muuttuneet kovin paljon viiden edellisestä puheenjohtajakaudestamme, koska olin kaksi kertaa aiemminkin ollut ECOFOIN neuvoston puheenjohtajana vuonna 2001 ja 2010 ja totesin, että 2001 vuonna tapasin 203 kertaa parlamentin jäseniä ja 2010 voin todeta, en edes tiedä kuinka montaa kertaa olen tavannut parlamentin jäseniä. Minä katson, että tämä on erittäin myönteistä kehitystä ollut. Well, Thank you very much. And... Kiitos kovasti ja paljon puhuttiin täydestä ja puolitoista lasista ja voin vakuuttaa, että ulkopuolella on täysinäisiä ja odottavat huomiotamme. Joten voimme aloittaa uuden vuoden yhdessä, mutta kokous päättyy.